Hyvät kollegat, voinemme aloitella. Ministerit äh, Dajemo ja Kasmer äh, saapuvat, äh, kun ovat saaneet lehdistötilaisuutensa valmiiksi. Sakalotostakin vielä odottelemme saapuvaksi mutta olisi hyvä, että jos pääsisimme vauhtiin, koska pitää lopetellakin tuossa yhdeksän pintaan, haluankin lausua tervetulleeksi varainministerit, ne jotka olette halunneet osallistua tähän julkiseen kuulemistilaisuuteen. Meitä, heitä on kaiken kaikkiaan seitsemän Alankomaista, Kreikasta, Ranskasta, Espanjasta, Italiasta, Slovakiasta, Maltasta – Tämä on äh, harvinainen tilaisuus keskustella äh, uusista äh, rahoitusmahdollisuuksista Euroopan unionin tässä tärkeässä käännekohdassa Euroopan rahaliiton niin ikään käänne, kohdassa ollessa monet eh, asiantuntijat katsovat, että tämän on oltava aivan olennainen osa hyvin toimivaa talous- ja rahaliittoa. Ja ta- budjetti- ja talousasiain valiokunnat yhteisesti ovat eh, tätä asiaa selvitelleet mietinnön muodossa. Eh, Bresse ja Böge ovat yhdessä tätä olleet laatimassa ja tätä kautta sitten on pyritty selvittämään, minkälaista rahoitusnäkymää voisimme kuvitella ja minkälaisa, millä tavalla voisimme lähentää talouksia ja millä tavalla sitten asymmetrisiä ja symmetrisiä shokkeja voitaisiin paremmin hoitaa. <clears throat> Näissä asiantuntijapapereissa eri vaihtoehtoja on tietenkin pohdittu. No, tässä vaiheessa emme käy kes- teknistä keskustelua, vaan poliittista sellaista tilaisuus keskustella valtiovarainministerin kanssa on mitä tärkeintä tällä haavaa. Budjettivaliokunnan peruspuheenjohtaja Jana Tui. Ja haluatteko sanoa jotain tässä, tässä vaiheessa? Olkaa hyvä. Olen iloinen, että tällainen kokous järjestetään. Tästähän me joka vuosi budjetissa haaveilemme. Me haluaisimme että voimme tavata valtiovarainministereitä tai niistä, niitä ministereitä ainakin, jotka ovat vastuussa budjetista. Ja varsinkin kun kyseessä on keskivaiheen tarkastelu, silloin se on erityisen tärkeää tavata heitä. Hyvä. Mä kahden esittelen nimissä Pervans Kiitos Reimer Bögen ja muiden neuvottelu tiimin jäsenten kanssa vilpittömästi kiitämme valtionvarainministereitä tänne tulosta. Tämä on poikkeuksellinen tapaaminen, mutta mielestäni kun puhutaan euroalueen talousarviosta, niin tämä on hyvä tilaisuus alkaa äh, tehdä tällaisia äh, kutsuja ja olen tyytyväinen, että vastasitte näin luku, lukuisasti myönteisesti. En puhu pitkään, koska ennen kaikkea haluaisin nyt kuunnella teitä ja ottaa selvä yhdessä teidän kanssanne, miten aiotte tarttua siihen, mitä me tarjoamme, nimittäin Euroopan parlamentin mietintö aiheena euroalueen rahoituskapasiteetti, budjetti. Tämä asia on ollut esillä jo ennen Delors raporttia. Ja kriisi osoitti, miten kiistattoman tärkeä kysymys tämä on, että ei voida mitenkään kiertää. Kun teimme aloitteen euroalueen rahoituskapasiteetista ja mietinnöstä, heti alussa tiesimme, että tämä kysymys tultaisiin esittämään tämän vuoden loppupuolella. Miten sitten brittikansanäänestyksessä käykään tai kävikään. Ja olemme tässä samassa hengessä mukana edelleen, joten kuinka paljon tarmoa ja energiaa aiotte käyttää muiden asioiden käsittelyyn, niin tämä asia on sellainen, jota ei voida ohittaa ja kiertää. Uskon, että Bratislavassa kokouksessa ne teillä tulee olemaan tilaisuus käsitellä tätä kattavalla tavalla, mutta tämän mietinnön hyväksyminen todennäköisesti periaatteessa tämän vuoden lokakuussa hyväksytään. Tämä on meille pohjana sille, että voidaan alkaa keskustelu teidän keskuudessanne voidaan valmistella loppuvuoden Eurooppa-neuvostoa tätä varten ja voidaan lopultakin saada jatkoa viiden puheenjohtajan kertomukselle. Me olemme sitä, että tämä ei voi enää odottaa, antaa odottaa täytäntöönpanoon, kun ajatellaan kaikkia kansallisia vaaleja, joita nyt on tulossa. Ja varsinkin, jos halutaan olla valmiita toteuttamaan konkreettisia ehdotuksia tiettyjen kansallisten vaalien jälkeen, niin siksi tässä pitää alkaa valmistautua jo nyt. Ja vielä on konkreettinen sitoumus, joka tehtiin viiden puheenjohtajan raportissa, ja tästä ehkä teidän pitäisi aivan erityisesti ottaa kantaa, nimittäin miten muutetaan Euroopan vakausmekanismia, koska viiden puheenjohtajan kertomuksessa puhutaan siitä, että vakausmekanismi integroitaisiin yhteisömetodiin, ja sillä on paljon vaikutuksia siihen, jatkoa ajatellen, ja olisi hyvä kuulla teiltä kantoja tästä asiasta. Thank you very much. Kiitos tästä kovasti. Nyt sitten mm, lähdemme mm, järjestelmällisesti aakkosjärjestyksessä ete, ete, etenemään Kreikan Euklitakolos eh, eh, tai eh, voimme tietysti järjestystä tässä lennossa vaihtaakin. Michel Sapin sitten siinä tapauksessa. Ymmärrät mitään tästä protokollasta enkä aakkosjärjestyksestä, mutta jonkun kai tässä pitää aloittaa. Joka tapauksessa kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia parlamentin jäsenteille. On ensimmäinen kerta, kun täällä olen ja ilo tulla uudestaan sitä paitsi budjettiasian valiokunnan puheenjohtaja voi toteuttaa haaveensa ja tämä ei usein meiltä onnistu. Olemme kovasti tyytyväisiä Tehän itse olette ollut valtiovarainministeri hiukan ennen minua Ranskassa, herra Artyi. Niin. Tämä kahden yhteisesittelen erinomainen työ, niin kuin Pervas Peres sanoi tässä, tämä kysymys on lähes yhtä vanha kuin talous- ja rahaliittokin. Ainoa asia, että vain rahapoliittinen pilari on toteutunut käytännössä tiukoissa, tarkoissa säännöissä. Sehän olikin välttämätöntä, kun aletaan toteuttaa e, rahapolitiikkaa, Euroopan keskuspankkia, sen valtuuksen, miten se pitää olla riippumaton ja miten se pitää pystyä, tai eri tahojen pitää osoittaa, että toimitaan tehokkaasti yhteisvaluutan hallinnoinnissa, mutta taloudellinen puoli, budjettipuoli, finanssipoliittinen puoli on jäänyt kesken, joten nyt tämä rakennelma on siis epätasapainossa ja se kyllä näkyy erityisesti silloin, kun, tai epätasapainohan näkyy vain silloin, kun jotain tapahtuu. Tämä on nähty nyt kuitenkin talouskriisin jälkeen siitä lähtien ja miten kriisi on vaikuttanut erityisesti euroalueeseen. Maat ovat edenneet kauemmas toistaan, eikä suinkaan lähentyneet. Mailla on kuitenkin sama valuutta, ja niiden tilanteet ovat olleet varsin erilaiset tämän kriisin yhteydessä. Ja sitten tietysti joitakin lähentymiskysymyksiäkin, jotka ovat varsin tärkeitä, erityisesti rahoitus, investoinnit, investointien rahoitus, kilpailukyky, tätä kaikkea puuttuu. Tämä on aivan välttämätön elementti tämän päivän tilanteessa. Pervans oli aivan, Beres oli aivan oikeassa, että riippumatta siitä, mikä kansallisuuden tuloksessa tuli, tämä kysymys oli joka, olisi joka tapauksessa pitänyt esittää, eikä pidä riitä, että vasta, esittää kysymykseen, vaan varsinkin pitää ottaa huomioon, mikä tämän brittiäänestyksen tulos oli euroalueen euroalueen pitää ryhtyä aloitteisiin ja näyttää, että se pystyy vastaamaan tämän päivän haasteisiin Tarvitaan siis euroalueen talousarviota. Olen täysin vakuuttunut itse tästä. Ehkä tämä vakaumukseni jaetaankin, varsinkin kun eri keinoin on yritetty toteuttaa tämän tyyppistä talousarviota, sen tyyppistä, sen luontaista. On eurooppalainen solidaisuusmekanismi, se on jonkinlaista yhteistä budjetointia resurssien yhteen kokoa pyritään varmistamaan välttämätön solidaarisuus tietyin ehdoin. Ja hyvin voidaankin nähdä, että tämä kyseinen väline tai mekanismi, vaikka sitä hoidetaan tietyllä tavalla, ehkä se on vasta tällainen alkio, mikä voisi olla tällainen, niin kuin sanotaan, Euro- Euroopan valuuttarahasto tai budjettiväline. Se voisi auttaa sitten jatkossa näitä maita, jotka ovat vaikeuksissa, tai auttaa, antaa investointitukea näille kyseisille maille on muunkinlaista budjettiehdotuksia tehty. Ajattelen erityisesti Junckerin investointisuunnitelmaa. Tässäkin tavallaan ilmaistiin tällaista välttämätöntä to- budjettitoimintakykyä, jonka pitäisi olla vahvaa Euroopassa aivan erityisesti, jotta voidaan vastata taloudellisiin tilanteisiin ja toimia tavallaan ähm, suhdanteita tasoittavalla tavalla tai vaikuttaa talouden sykleihin, suhdanteisiin. Sitten kolme kysymystä, jotka tulevat esiin, enkä välttämättä osaa niihin vastata, mutta nämä kysymykset kuitenkin pitää nyt jo esittää. Koska tarvitaan siis budjetti, talousarvio, niin tarvitaan myös keinoja laatia budjettia ja myös valvoa sitä. Jos on talousarvio, se tarkoittaa sitä, että Euroopan parlamentista löytyy kykyä toimia niin, että tästä budjetista myös keskustellaan, se hyväksytään, koska en muuten ymmärrä, miten voisi olla tämän tyyppinen budjetti ilman, että harjoitetaan myös välttämätöntä demokraattista valvontaa. Demokraattinen valvonta voi näyttäytyä kaukaiselta kansalaisten silmissä, varsinkin jos ei olisi minkäänlaista tällaista valvontaa, niin silloin kyllä varmasti puuttuisi jotakin otettavaa. Jos sitten on budjetti, niin tarvitaan myös sellainen taho, joka pystyy sitä toteuttamaan käytännössä, ja tästä tietysti keskustellaan. En ollenkaan tätä välttele, minä itsekin suuresti epäröin, sua, sua anteeksi, Pervans, epäilen sen kesken, pitäisikö tätä hoitaa täysin yhteisön metodin mukaisesti vai pitäisikö asia hoitaa jollakin toisella tavalla ja jättää tilaa hallitusten välisyydelle? Nämä ovat näitä suuria tämän päivän kysymyksiä. En puhu tästä nyt ihan suoraan, varsinkin kun tästä tulee todella vaikea kysymys tulevina kuukausina. Ja tämä pitää ottaa huomioon myös kansalaisia. Jos tällainen budjetti on, tarvitaan myös resursseja ja tämä omien varojen resurssikysymys tuntuu aivan välttämättömältä minun mielestäni. Tämä pätee niin Euroopan tasoiseen budjettiin kokonaisuudessaan, mutta tässä se on vieläkin välttämättömämpää, kun puhutaan tämän tyyppisestä budjetista, pitää siis määritellä omat varat tai tulonlähteet. Voidaan keksiä erilaisia ratkaisumalleja, omat varat, osuus jokaisesta valtiosta, mutta joka tapauksessa nämä resurssit ovat välttämättömiä, jotta voidaan toteuttaa, toteuttaa tämän tyyppistä talousarviota. Lopettelen tässä ilmaisemalla yhden vakaumukseni. Jos mä alamme nyt tämän keskustelun toimi institutionaalisesti, niin emme pääse tästä keskustelusta ulos, emmekä löydä oikeaa uloskäyntiä. Jos me keskustelemme operatiiviselta pohjalta konkreettisesti, täsmällisesti, mitkä ovat ongelmia, kysymyksiä, joihin tällainen budjetti voisi vastata, reagoida, minkälainen toimintakapasiteetti, nopeus olisi. Kansalaiset tarvitsevat konkreettia. He he, he, heidät täytyy voida vakuuttaa EUn tehokkuudesta Tietysti näitä instituutionaalisia kysymyksiäkin pitää käsitellä, koska kaikkihan tapahtuu toimielimissä. Tähän liittyy toimijoiden toimintamallit. Mutta pyytäisin, että me kaikki lähtisimme liikkeelle konkreettisista kysymyksistä, minkälaisia investointeja pitäisi tukea ja sitten esimerkiksi kun ajatellaan työttömyys vakuutusta tai turvaa, minkälaisista e- Euroopasta kapasiteetista olisi kyse tai minkälaista solidaisuuspuskuria tarvittaisiin työttömyyden varalle. Tällä tavalla saadaan kansat, kansalaiset ymmärtävän tämän tyyppisiä kysymyksiä. Muutoin niin kuin tavallisesti me hukumme tähän keskustelulabyrinttiin täällä Euroopan tasolla ja näin etännymme jälleen ihmisistä, joilla on, nyt, joilla on nytkin vaikea luottaa EU-hun. Thank you. Euclid Sakalot. No niin, nyt sitten ole, ole hyvä. Thank you very much. Kiitoksia Roberto. Kiitoksia myöskin parlamentille ja valiokunnalle tästä asiasta tehdystä työstä. Tämä on toki kriittinen kysymys, jolla antaa tähän kolme syytä, minkä takia meidän pitää miettiä vakavasti euroalueen omaa budjettia siis. Ensimmäinen on se, että euron kansainvälinen rooli on tietenkin kyseessä. Minä olen ollut joskus kriittinen komission ja Euroopan keskuspankin kasvuennusteista, kun ovat tehneet sellaisia ennusteita, että kasvu ei näytä mikään hyvältä ja että saa myöskin tällä hetkellä vastatulta näkyvissä ja maailman talouskaan näytä kovinkaan orastavan ja tilanne saattaa, saattaa heikentyvänkin. No, tämä on asia, joka voi Kreikka voi sanoa, tai Bolivia voi sanoa, ja Suomikin voi sanoa näin, mutta eihän Eurooppa voi sanoa näin. Eurooppa ei ole pieni suljettu talous. Se on, se on laaja talous eikä jos maailmantaloudella ei meni kovinkaan hyvin, niin yksi niistä syistä saattaa olla se, että Eurooppa ei tee omaa osuuttaan. Aikaisemmin menneisyydessä monet maailman alueet ovat menestyneet paremmin tai huonommin. Aasian alue saattaa mennä, saattaa mennä huonommin tai paremmin, tai Latinalaisessa Amerikassa saattaa mennä paremmin tai huonommin. Mutta se on niin tärkeää, että silloin kun muu alue tulee apuun. Eli jos Eurooppa haluaa tehdä oman roolinsa, niin emme voi pelkästään pyrkiä siihen, että meillä on se ylijäämää muun maailman nähden, vaan meillä pitää olla myöskin tietty vastuu ajatella siinä mielessä enemmän vastuuta kuin jollain pienellä suljetulla taloudella. Ja sitten toinen asia, vastuu liittyy alueen budjetin automatismiin. Jos me verotamme itsemme nyt tässä taantuma itsemme, niin silloin resurssit menevät väärään suuntaan. Ne menevät tukiaisiin, ja silloin yritykset maksavat taas vähemmän veroja. Mutta tämä ei ole ainoa asia, mikä tapahtuisi. Jos valtion budjetti rahoittaa näitä lisäresursseja vaikka lainaamalla ja tekemään lisää velkakirjoja, niin silloin taas sitten tämä, tämä saattaa kompensoitua siitä taas sillä, että amerikkalaiset ostavat niitä. Että jos vaikka Massachusettsissa tai jossain Virginiassa tai Kaliforniassa ostetaan näitä velkakirjoja. Täällä on kaksi vaikutusta. Yksi on tämä vakauttava vaikutus, yksi maaseudun epäsymmetrinen häiriö ja sillä menee resursseja tietenkin tälle alueelle. Ja toinen on sitten taas vakauttava vaikutus. Eli jonkunnäköistä solidaarisuutta pitää olla tässä maksujärjestelmässä. Ja tietenkin, jos vaikka jos Amerikka sanotaan, että Texas on jossain vaiheessa taatumassa, tai jossain vaiheessa on Massachusetts. Eli Euroopassa tehdään vähän samalla tavalla, että jossain vaiheessa on se on Suomi, Saksa tai Kreikka tai Portugali ja muut tasauttavat. Ja kolmas syy, miksi tarvitaan eurooppalaista talousarviota, on tietenkin meidän fiskaalipolitiikan harkinta. Tämä liittyy euron rooliin maailmantaloudessa, mutta tämä liittyy myös siihen, että meillä pitää olla oikean tasoinen kysyntä Euroopan tasolla. Tässä on tietenkin monenlaisia vaikuttimia. Ja tietenkin yksi tekijä on se, että jos Ranska haluaa laajentua, niin sen laajentuminen saattaa sitten tukea Ranskaa ja Portugalia, ja sitten Portugalia tai Saksa saattaa ehkä laajentua. Tämä, tässä tuki saattaa mennä vaikka sitten tuonnin kautta taas hyötynä muille. Eli yhdessä siis laajennutaan. Tämä on muuta selvää. Tämä laajentuu siis kaikkialle. Ja ainakin minulle tämä on ihan selvää, että tässä on paljon sellaista fiskaalipolitiikkaa, joka ei liity laajentumiseen, kun tarvitaan kuitenkin sitten työ, työllisyyttä. Sitä ei siis tapahdu tällä hetkellä, koska emme millään tavalla pysty tätä ulkoista olemusta, ulottuvuutta sisäistämään. Ja jos emme ole sitten talousliittossa niin mielessä, kun Kanada on, tai, tai Saksa on omien osavaltioiden kanssa, tai tai Australia on tavallaan rahaliitto myöskin. No meillä on kyllä rahapolitiikka, mutta se ei voi katsoa epäsymmetrisiä häiriöitä. Ja emme voi näitä katsoa ennen kuin velka-asioita on katsottu, koska rahapolitiikka on melkoin tällä hetkellä hajonnut. EKP on alentanut tällä hetkellä korkotasoa niin se ei ehkä saata auttaa sitä Portugalia tai Kreikkaa. Mutta nyt on alkaa sitten rahapolitiikkaa, mutta meillä ei ole enää devalvaatiomahdollisuutta, koska meillä on rahapolitiikka. Ja meillä tietenkään ole fiskaalipolitiikkaa, jos tarpeeksi toimintakenttää tälle. No mitä meillä jää sitten? Palkat. Palka on ainoa mahdollisuus, millä voidaan sitten shokkeja poistaa Euroopan taloudesta. Ja miettikää nyt ihan vakavasti. Jos ajatellaan vaikka euroskeptismiä, voiko Eurooppa jatkaa sillä tiellä, että ainoa shokkien poistamismahdollisuus on sitten palkat. Ja olet varmaan oikeassa, että me tarvitsemme tässä kaksi asiaa. Tässä on rahaliitto, joka ei pelkästään siihen nojaudu, että palkkojen kautta sopeutetaan, vaan myöskin rahaliitto, jolla on taloudellisia toimintavälineitä, että voidaan ottaa huomioon devalaatiovaikutukset fiskaalipolitiikan avalla, mutta se on sitten taas demokraattisen valvonnan alla. Eli jos todellakin on euroskeptismiä vastaan taistella lähivuosina tai brexit jälkeen, niin tätä me tarvitsemme. Me tarvitsemme Eurooppaa, joka voi vastata ihmisten tarpeisiin. Että ihmiset näkevät, että palkka on ainoa tapa, jolla voidaan sitä vastata shokkeihin. Ja ettei palkka ole ainoa joustava tekijä, että voi myöskin olla muitakin joustomaisuuksia. Ja näiden pitää olla myöskin demokraattisia, vastuullisia välineitä. Ja näin voimme välttää euroskeptismiä ja olla Euroopan myönteisiä. Me tarvitsemme Euroopan myönteisen parlamentin, joka antaa sitten tukea tälle, näille ihmisille, jotka haluavat todeta, että kyllä, meillä on Euroopan laajuiset toimielimet, ja ne toimielimet ovat hyviä, ja nämä ovat demokraattisesti vastuullisia. Kiitoksia. Carlo Paduan. Kiitoksia. Sitten Carlo Paduan, kiitos, kiitos siitä, että sain kutsun tähän tärkeään tilaisuuteen. Täytyy todeta heti alkuun, että tämä mietintö oli hyvin mielenkiintoinen. Siinä jo heti otsikosta tarjotaan tilaisuutta keskustella euroalueen hallintomekanismeista, joka on nyt sitten uhattuna äh, näiden hiljattoisten tapahtumien kautta, jotka ovat entisestään lisänneet epävakautta koko alueellamme. Aika paljon olen samoilla linjoilla tämän mietinnön kanssa. Nopeasti muutama äh, pääkohta tästä, siitä millä euroalue voisi taloushallintoa kohentaa Tietenkin kun euroalueen politiikasta puhutaan, pitäisi löytää hyvä tasapaino kansallisen ja Euroopan tason politiikan välillä. Joskus saa sellaisen käsityksen, vaikka ollaankin sitten liiton jäseninä ja tiukkojen järjestelmien puitteissa <clears throat> nämä mekanismit ikään kuin häivävät kulisseihin. Tässä kaivataan nyt, siis kaikki päätöksenteko ja kansallisiin käsin, nyt kaivataan Euroopan tason välineitä, instrumentteja sellaisissa tapauksissa, joissa niitä, ne ovat tarpeen, niitä pitäisi voida käyttää. Tästä seuraa se, että jos rahaliittoa halutaan kehittää, täytyy kyetä kehit, kahdella, kahdella, kahdella radalla yhtä, yhtä aikaa äh, riskien jako ja riskien äh, hillitseminen. Mehän olemme tästä puhuneet pankki, pankkiunionin keskustelun yhteydessä. Tätä periaatetta tulisi soveltaa muihinkin sektoreihin, työmarkkinoihin, palkkapolitiikkaan, työehtosopimusjärjestelmiin ja näin poispäin. Tähän, tähän, tästä lisää hetken päästä. Kolmannekseen, meidän pitää miettiä uudestaan näitä kannustimia, nämä periaatteet muistissa pitää. Esimerkiksi minä kannatan kovastikin tällaisia rakenteellisia järjestelyjä sitten kasvu, kasvun ja työttömyyden suitsimiseksi. Siinä rakenneuudistukset tarjoavat vain osaratkaisun näihin polviin. Meidän pitäisi kuitenkaan päättäjiltä, päättäjinä kysyä itseltämme, mitä, minkälaisia kannustimia tässä päätöksentekoon on se tarjolla, jotta sitten rakente, rakenneuudistuksia voitaisiin tehokkaasti toteuttaa? Ja heti tässä jo näitä järjestelmiä kehitettäessä pitäisi tätä miettiä vakavammin kuin tähän asti on tehty. tehty. Minusta joustavuudessa ei ole kyse suinkaan siitä, miten saamme, saisimme hallitukset eh, enemmän vesittämään eh, sääntöjä, vaan pikemminkin eh, lanseeraamaan sellaisia rakenneuudistuksia, jotka ovat kiinteä osa maan talouspolitiikkaa. Tässä, tässähän tarvitaan paitsi tämä pitkän ajan tarjontaa, tarvitaan myöskin kysyntää. No, jos ajatellaan makrotalouden sopeuttamista siinä, tämmöinen sopeuttaminen tulee kysymykseen, jos ajatellaan makro, makropolitiikkaa, makrotalouspolitiikkaa noin finanssipolitiikan tällä kannalta normaalistihan se, se on huomattavasti äh, vakavampaa kuin nyt, jolla meillä on kauppaylijäämä. Jos ajatellaan sitten äh, äh, kolmansia maita, euroalueen maita, jos tämä toteutetaan oikein, silloin makrotalouden ja ja rakenneuudistusten välinen vuorovaikutus tarjoaa sitten parempia tuloksia. Puoli minuuttia toistaakseni Ita- Italian tuore, tuoren ehdotuksen raamiseen. Ei se ihan nyt tuore ole, mutta kaiken kaikkiaan Äh, puhuu tästä tällaista äh, työttömyysrahastosta äh, unionin laajuisesti. Miksipä? No Euclid äsken jo totesi, että jos ollaan rahaliitossa, ei, ei ole olemassa mitään asiallista finanssipolitiikan käsikassaraa, jolla, jolla näitä sokkeja saataisiin sitten torjua. Me voidaan tietysti pyrkiä sopeutumaan työttömyyslukuihin jos ei muuta. Jos halutaan äh, kasvu, kasvuhakuinen äh, äh, rahaliitto, silloin tarvitaan myöskin sitten tällaisia kysymyksiä kyetään ratkaisemaan kuin maita, että tällaiset järkytykset, shokit koettelevat. Toinen tapa tätä tarkastella on, kun ajatellaan rahaliiton sääntöjen uudistamista työttömyyden osalta eri, eri toteen on se, että, että tässä pitäisi myöskin tällaista suhdannetyöttömyyttä kyetä suitsimaan. Pitäisi vält, kyetä välttämään tietenkin tämä, että suhdannetyöttömyys kysyy, pysyy ja muuttuu rakenteelliseksi. Eli tämä sitten tietysti sitten johtaa vähen, lähentymisen vähenemiseen eikä suinkaan tehostumiseen. Tässä yhteydessä tarvitaan, kun rahaliittoa uudistetaan, niin siinä keskustelussa kannattaa ottaa paremmin tehokkaammin huomioon ulottuvuudet, sikäli kun ne kytkeytyvät rahaliiton makroekonomisiin ulottuvuuksiin. Ja tässä vielä kauniksi lopuksi olen nyt mieltä mietinnön laatioiden kanssa siitä, että jos tällainen väline sitten olisi, tämä äh, väline sitten äh, auttaisi torjumaan epäsymmetrisiä shok- shokkeja, mutta tällaiset symmetriset shokit pitää kyetä hoitamaan pois päiväjärjestyksessä, siis ne, jotka äh, iskevät koko äh, euroalueeseen. Euroopan alueeseen ajatellen esimerkiksi, että voidaan mobilisoida sitten olemassa olevia, olevia äh, varoja, niin kuin esimerkiksi äh, EVM kautta. Tässä on kokonaan eri tekijöiden yhteissomusta kysymys. Ensinnäkin kuvitellaan kysynnän kasvavan jatkuvasti tasaisesti tulevaisuudessa sitä silmällä pitäen voidaan ja pitääkin investoida ja, ja sitten pitäisi poistaa tietysti esteet näiden investointien tieltä niin pitkälle kuin mahdollista. Jos todellakin siis halutaan luottaa tulevaisuuteen, siis luottamus poliittiseen järjestelyyn, noin tulevaisuudessakin, ja samoin myöskin sitten ja asia, joka näyttää joltakulta jäävän hiukan paitsi on näinä ankeina an, an, an, aikoina. Seuraa sitten Kangian Kragnimen. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluan onnitella tästä aloitteesta ja kiitän, että minut kutsuttiin. Mukava jälleen tavata uudestaan useita parlamentin jäseniä, joita tapasin viime vuonna paljon silloin, kun laadimme EU-budjettia, talousarviota. Ja silloin toimittiin vasenrakentavassa hengessä, täytyy sanoa. Haluaisin aluksi sanoa, että Euroopan historia on tällaista progressiivista, ja niin kuin Michel Sapin sanoi, meillä on talous- ja rahaliitto, ja tavallaan on hiukan pannut, pantu kärryt hevosen eteen siinä mielessä, että päätettiin poliittisesti siitä, että haluttiin yhteinen valuutta ja yritettiin saada tämä aikaan ilman, että on varsinaista yhteistä talouspolitiikkaa tämän historian osalta olimme tässä vähän väärässä. Tämä näkyy rahoituskriisin ja talouskriisin yhteydessä. Nyt olemme ottaneet sitten kiinni paikkaa tätä muutoksia on vahvistettu vakaus- ja kasvu sopimusta ja siihen liittyvää politiikkaa. Itse asiassa eurooppalainen rakennelma on tällainen palapeli, josta puuttuu paljon palasia vielä. Miten me sitten täydennämme tätä palapeliä? Haluaisin viitata Robert Schumannin. Hän sanoi, että Euroopan rakentaminen ei tapahdu yhdessä päivässä eikä yhtenä blokkina. Ja samalla tavalla minä uskon, että kun esitän oikeat kysymykset eurooppalaisesta budjetista, omista varoista, johon liittyy maksimaalinen solidaarisuus, niin tämä varmaankin on pitkän aikavälin tavoite, joka voidaan asettaa, mutta jos lähtö kohtana otetaan tämä, niin silloin on vaarassa, että eksytään koko matkalla. Joten minä ehdottaisin itse asiassa sitä, että valittaisiin aiheet, minkälainen solidaarisuus on mahdollista ja sitten pyritään tähän solidaarisuuteen askel askeleelta, kohta kohdalta, koska ei pidä aliarvioida vaikeaa tilanteita, jossa Eurooppa tällä hetkellä on, ei pelkästään brittikansanäänestyksen takia, vaan ihan yleensäkin. Haluammeko me suurempaa solidaarisuutta Euroopassa? Pystymmekö mobilisoimaan 28 tai 27 maata yhteen? yhteisen, yhteisen verotuksen ympärille. Kysymysmerkki. Euroalueella on 19 jäsenvaltiota ja siellä jo nyt on eniten solidaarisuutta ja todennäköisesti tämä kulma tässä pitääkin valita. Ja, mutta miten sitten pitäisi toimia? Niin, että vähennetään pelkoja, lievennetään pelkoja tai epäilyjä, joita eri tahoilla on mikä on tämä kaikkein suurin pelko? Se ei ole tullut vielä esille. Nimittäin se, että siirretään tätä, muutetaan tämä kiitettävä solidaarisuus eurooppalaiseksi tulosiirtoalueeksi. Ja silloin on selvää, että maat, jotka pärjäävät hyvin, jotka noudattavat kaikkia vakaus- ja kasvusopimuksen sääntöjä, niin ovat tietysti valmiita jonkinlaiseen solidarisuuteen sillä ehdolla, että ne maat, jotka vähemmän hyvin käyttäytyvät tai toimivat eh, sopimuksen suhteen, ryhtyvät myös tarvittaviin ponnisteluihin. Joten nämä, nämä on kahden pään, pään, ääripään välissä pitää löytää yhteisiä kohtia. Ja Pierpaolo Paduan tässä puhui yhdestä olennaisesta kysymyksestä, nimittäin että ne rinnakkaiset olisi rinnakkaiset tiet, missä pyrittäisiin vähentämään riskejä toisaalta, ja se kulkee sitten käsi kädessä riskin jaon kanssa. Ja jos näin ei tehdä asteittain progressiivisesti, niin pelkään, pelkään kyllä, että juurikaan ei päästä edistymään. On selvää, että jokaisen on oma kansallinen vastuunsa, erityisesti mitä tulee rakenteellisiin uudistuksiin, joita täytyy tehdä, ja sitten rinnakkaisesti, kun vakaus- ja kasvusopimuksen säädöksiä noudatetaan paremmin suurimmassa osassa maita, silloin on mahdollista mennä pidemmälle solidaarisuuden suhteen. Otan vielä yhden esimerkin joka löytyy myös tästä hyvästä asiakirjasta, nimittäin tämä Rainy Day Fund, pahan päivän rahasto. Kun syntyy tällaisia eh, suhdatteisiin liittyviä shokkeja tai muitakin shokkeja, jotka kestävät jonkin aikaa. On joku tietty erityinen tilanne ja sitten on jotain väliaikaista apua ja helpotusta, mutta jonkinlainen lopullisuus, se olisi paljon vaikeampaa saavuttaa taidan lopettaa tähän, jotta noudatan puheaikaani ja muut ehtivät myös osallistua. Kiitoksia. Thank you. Niin, kiitoksia kovasti. Sitten Edward Cicluna. Thank you for the invitation. Kiitokset kutsusta. Kun olin täällä parlamentin jäsenenä, minulta kysyttiin, että minä olin aikaisemmin, kerran yliopistolla – täällä tornissa, jossa meillä oli teoreettisia, mutta täällä on jotenkin toinen maailma. Ja nyt kun olen ministerineuvostossa, ja minulta kysytään, että missä oli aikaisemmin, että kerran, että olin Euroopan parlamentissa. Ja hän sanoi samaan, aa okei, okay. siellä voi olla ihan idealisti, vähän luova. Täällä pitää olla taas käytönläheisempi. Ja katsoa vähän päivän polttavia ongelmia. Eli aika mielenkiintoista katsoa tätä Pervanssin lausuntoa, lausuntoluonnosta ja myöskin yhteisesittelijän Pöyken tekemää lausuntoluonnosta. Ainakin eri näkökulmista, mitä nyt minä tällä hetkellä sen näen. Ja tämä on vähän näkökulma kysymys. Hyväksymmekö se, mihin haluan mennä nyt? Vähän niin kuin hyvässä avioliitossa, jotenkin rakkaus ja jakaminen ja kaikki ovat tästä ideaalista, kaikki varmaan ovat tästä samaa mieltä, mutta mutta kuinka sitten pääsemme tähän, se onkin se pointti. Vain ryntämällä vai, vai ymmärretään sen, olemmeko hän sitten nopeasti pakolla naimisiin, onko tämä se tapa sitten, onko se ideaali tapa, kielmätkö se, että nämä avioliitot menevät pieleen. Eli toimielimet, jotka meillä tällä hetkellä on, jotka vapaakaussopimus ja, ja meidän Euroopan ohjaus, ohjausjakso ja myös vakausmekanismit, ja pankkiunioni. Ja kaikki mekanismit katsovat kestävyysasioita ja politiikan koordinointiasioita, niin kaikki kuitenkin nämä joka tapauksessa me pitää antaa toimia ja katsoa, että ne kasvavat, ne vähän kypsyvät ja ne pannaan täytäntöön ennen kuin keksimme lisää uusia muita toimielimiä. Brexit osoittaa sen, että emme voi pitää unionia ihan varmana se ei ole mikään Euroopan USA. No niinkin monet sanottu, että täältä puuttuu tietenkin instituutioita, jotta saisimme tämän täydellisen integraation. Mutta pointti onkin se, että kuinka nopeasti voimme tämän osalta edetä, koska asian ironia on se, että ihmiset ei ole vielä nähneet tämänhetkisen toimielinkentän hedelmiä ja että se toimisi kunnolla. Mä vaikka nyt tämä two-pack ja six-pack. E, Muistakaa, kun me luonnostelemme sitä täällä. Minut, minun todettiin sanottavan, että, että nämä rangaistukset ovat aika drakonisia. Eikä näitä voitaisiin käyttää e, silloin, jos meillä on suuria ongelmia ja niin ne eivät voi sitten selvitä ongelmista ja näitä antaa ne ruoskaa sen päälle sitten. Emme tietenkään halua, että se tapahtui, uudestaan me tapahtui Ranskalle ja Saksalle, kun he rikkoivat sääntöjä, eikä mitään ei tapahtunut. Tietenkin halusimme osoittaa, että me olemme vakavissamme tällä kertaa, ja peloite olisi niin kova, että mikään maa ei uskaltaisi lähteä sille tielle. No tänään meillä on taas kaksi maata, joita komissio ovat rikkoneet sääntöjä ja eivät sitten hyväksy näitä syytöksiä. Jälleen kerran keskustelemme tästä ECOFIN neuvostossa huomenna. Niin tämä ei ole ehkä oikea tapa edetä. Joustavuus ja output-aukko, miten se, tämä vaje mitataan. Kaikki teki ehdottavat täällä, että vähän vähemmän indikaattoreita, joita katsottaisiin sitten vajeen mittaamisessa, mikä on sitten kulusääntö – eikä tässä tilanteessa ole. Meillä on paljon kysymyksiä edelleenkin näkyvissä. Ja emmekä ole nähneet nämä sopimukset, nämä päkit, että niitä olisi sovellettu silloin, kun niitä olisi pitänyt soveltaa. Eli tavallaan pankkiunionissakin on vielä maali märkää, että, että kun tätä ei saa pelastaa enää, että mitä kukaan hallitus ei saa enää tehdä tätä pelastaa pankkeja. Mutta tämäkään ei ole mikään oikea suora tie. Jos mä ajattelen, että kaikki, tämä yksi koko sopii kaikille, ei, se, ei, ei elämä ole tällaista. Ei tämä ole näin selkeää ollenkaan. Entä voi ihan sokkona sopeuttaa näin vaan. Koska muuten luodaan lisää kriisejä niiden lisäksi, mitä on nyt pyritty estämään. Eli annetaan nyt näistä toimielinten instituutioiden toimia, antaa niiden vähän kasvaa ja katsoa, miten pitkälle ne pääsevät. Kun kuulen sitten konvergenssista ja, ja, ja täytöönpanosta, verotuksesta, sosiaaliturvasta ja palkoista, niin ne ovat tällä hetkellä ainoa tapa maalla pitää kiinni kilpailukyvystään. Ja me olemme nyt tässä vain lähteä vielä nopeampaan toimintaan. Ja mitä siis pitää sopia, minne mennään? mutta emme saa rynnätä suin päin, suin päin tähän. Ja kansalaiset Euroopan unionissa eivät ole vielä nähneet siitä, mitä ollaan nyt tehty, että se nähtäisiin sen, sen toivan kunnolla ja nähtäisiin sen kypsyvän seuraavaan vaiheeseen ja tästä eteenpäin. Joten minun pointtini on se, että en ole mitenkään euroskeptinen, vaan haluan, olen ehdottomasti samaa mieltä, että, että täysi unioni on tietenkin unioni ja siitä tarvitaan myöskin yhteinen politiikka ja niin edelleen. Mutta katsotaan nyt ensin, että meidän työmme kantaa hedelmää, että se toimii kunnolla ja luetaan siihen. Thank you. Kiitos sinulle kiitoksia, että eh, eh, pääsit eh, paikalle. Sitten on, olkaa hyvä. Kiitoksia, kiitän parlamenttia kutsusta tulla keskustelemaan teille rahoituskapasiteetista euroalueella. Haluaisin kiittää kahta parlamentin jäsentä, esittelijää, jotka laativat tämän mietinnön. Keskustelin heidän kanssaan muutama viikko vai kuukausi sitten ja mielestäni on eri, tämä on erittäin tärkeää työtä. Se rakentuu sen varaan, jota löytyy viiden puheenjohtajan kertomuksesta ja mielestäni enemmän työtä tuota vielä tarvitaan tehdä. tiedä tässä viiden puheenjohtajan kertomuksessa sanoimme, että tämän vuoden lopussa olisi tällainen asiantuntijaryhmä, joka harjoittaa jatkotyötä ja analyyttisesti käsittelee näitä toisen vaiheen välineitä. Ja te olette lähteneet tässä jo etukäteen liikkeelle ja alkaneet työnteon, ja se on varsin tervetullutta. Öö, budjettikapasiteettista moni pitää ja sen hyväksyy poliittisessa keskustelussa, kun on kyse talous- ja rahaliitosta, mutta syyt ovat usein varsin erilaisia ja niitä on paljon. Jotkut löytyvät myös tästä teidän mietinnöstänne. Minä kuulin Tim Verhedeltä, joka on e- nobelisti, on sanonut, että jos on liian monia tavoitteita yhdellä välillä, niin silloin voi mennä vähän pieleen. Joten meidän pitää nyt tarkemmin miettiä sitä, odotammeko kenties liikaa yhdeltä instrumentilta, koska kilpailua tulee näiden välineiden väillä, joita on käytettävissä, kun halutaan saavuttaa moninaisia tavoitteita eri alueilta. Sitten toinen kommentti, niin mitä, mihin meidän pitäisi kapasiteettia käyttää tai rahoitusta käyttää. Tässä mietinnössä otetaan esille kolme pääaluetta. Ensinnäkin halutaan kannustamaan rakenteellisiin uudistuksiin ja mielestäni tämä on aihe, johon on kiinnitetty huomiota paljon viiden puheenjohtajan kertomuksessa myös, mutta meidän ajattelussamme järjestys oli eri. Me halusimme, että ensin tehdään rakennusmuutostyötä, jotta voidaan aloittaa taloudellisen lähentymisen prosessi talous- ja rahaliitossa. Ja sen lähentymisen pohjalta koska niin sitten tämähän paheni kriisin aikana, sitten vasta voidaan ryhtyä poliittiseen lähentymiseen seuraavissa vaiheissa, kun viedään loppuun talous- ja rahaliittoa. Itse asiassa tässä asiassa, mikäli ymmärsin oikein, mietinnössä todetaan, ja älyllisesti tämä on hiukan haastavaa, että käännetään sitä järjestystä. Jos halutaan lähentymistä, niin tarvitaan nämä välineet ensin, jotta lähentymisprosessi lähtee liikkeelle. Siis tämän mietin mukaan. Minun mielestäni, kun tarkastelen nyt tilannetta poliittisesti ja taloudellisesti, niin nämä tämä on aika haastava lähestymistapa kyllä. Sitten toinen, toinen mahdollinen välineen tehtävä vaikuttaa epäsymmetrisiin häiriöihin tai shokkeihin. Kun katsotaan taaksepäin, on ollut varsin vähän tällaisia epäsymmetrisiä shokkeja. Suhdanteet itse asiassa ovat olleet yllättävän symmetrisiä. E- erot viime vuosina ovat syntyneet erilaisista politiikoista pääasiassa kansallisella tasolla. Öö, taloudelliset syklit tai suhdanteet ovat enemmän yhteneväisiä anteeksi, eri, erinä, eriäviä. Tässä meidän pitää vahvistaa tietysti häiriönsietokykyämme. Se on avainasemassa. Pitää viedä loppuun pankkiunioni, pääomamarkkinaunioni. Olen ottanut tämän asian esille aikaisemminkin ja jatkossakin tulen sitä toistamaan, että jos voidaan parantaa sokkien sietokykyä euroalueella eh, sen talouksissa, niin silloin tarvitsemme mekanismeja, jotka sallivat sen, että yksityinen sektori pystyy kantamaan näitä riskejä. Siksi pankkiunioni, pääomamarkkina, unionin sisämarkkinatyötä pitäisi vielä enemmän tehdä. Sitten kolmanneksi minä uskon, että riski epäsuomisesta sokeista vaatii sitä, että kansallisella budjetissa löytyy puskurivaraa. Ja kriisin jälkeen tietysti helpompi sanoa kuin tehdä, mutta pidemmällä aikavälillä meidän todellakin täytyy varmistaa se, että kansallisella tasolla missä budjetit ovat niin paljon suurempia kuin EUn tasolla, että tarvitaan tällaista puskurikapasiteettia pitkän aikavälin tavoitteena meille kaikille. Miten tartutaan epäsymmetrisiin shokkeihin rahapoliittisella kapasiteetilla? Tässä tarvitaan myös lisätoimia. Mistä nämä resurssit oikein tulevat? Hyvä kysymys tässä viitataan EVM, mutta vakausmekanismi on tällainen lainottaja, eikä sillä ole mitään omia resursseja, ei se kanna veroja. Joten tässä mielessä ei voida sanoa, että EVM pitäisi tulla pelastamaan että siitä tulisi myös tällainen Euroopan valuuttarahasto. Se ei tarkoita, että silloin on ratkaistu tätä kysymystä, mistä, mistä rahat tulisivat. Tässäkin tarvitaan siis vielä kyllä lisää keskustelua. Siis mitä tämä väline tekisi ja miten sitä rahoitettaisiin, niin mielestäni kyllä tässä tarvitaan enemmän keskustelua. Ja tänään on hyvä paikka juuri tästä keskustella. Sitten poliittisesta ulottuvuudesta lopuksi. Minä uskon, että tänä aamunakin oli tällainen keskustelu tai seminaari, jonka Slovakian puheenjohtajavaltio järjesti työttömyydestä ja Euroopan työttömyysturvajärjestelmästä. Tämä on mielenkiintoinen ajatus, mutta minun poliittisen ajattelun mukaisesti, en tiedä mitä teidän maissanne, mutta minun maassani ainakin sosiaaliturvajärjestelmä ja eläkejärjestelmä hyvin paljon se historiallisesti, kulttuurisesti, määriteltyjä. Ne ovat kasvaneet sukupolvi sukupolvelta ja rakentuneet. Ja mm, työttömyysturvajärjestelmä omassa maassa niin oikeastaan kuuluu työmarkkinaosapuolelle. Ne omistavat tavallaan se. Tämä riittyy siis kulttuuriin, pitkälti perinteisiin, joten poliittisesti ja taloudellisesti voisi olla kyllä mielenkiintoinen ajatus, mutta pitää kuitenkin ymmärtää, mitä tämä vaikuttaisi poliittisesti eri jäsenvaltioissa, että tämän päivän ilmapiirissä se kyllä varmasti olisi erittäin haastavaa. Tiedän ainakin yhden asian varmaksi. On yksi aihe, nimittäin Alankomaissa kaikki heräävät, jos Eurooppa alkaa, jota EU alkaa puuttua eläkejärjestelmään. Silloin kyllä syntyy välitön panikki omassa maassani, koska eläkejärjestelmä on meidän. Se on meidän sosiaalisen turvajärjestelmämme perusidentiteettiä. Jos tällainen iso askel otettaisiin, niin tästä minulle on kyse suuresta askelesta kohti eurooppalaiseen työttömyysturvajärjestelmään. Se on mielenkiintoinen ajatus tulevaisuutta ajatellen, mutta enemmän taloudellista ja instituutioista lähentymistä tarvittaisiin, niin kun tällaisia askeleita voidaan alkaa, tai tällainen askel voidaan ottaa. Jatketaan työtä, jatketaan keskustelua, varmistetaan, että taloudellisesti alamme jälleen lähentyä toisemme niin kuin ennen EU sai aikaan tällaista lähentymistä ennen kuin ryhdytään ottamaan tällaisia merkittäviä poliittisia askelmia, askeleita kohti suurempaa poliittista integraatiota. Thank you. Kiitoksia. Peter Kasmir seuraavaksi. Kiitoksia. Pahoittelen, että myöhästyin. Ja, ja toiseksi kiitokset kovasti kutsusta saapua osallistumaan. Niin. Heti alkuun täytyy sanoa, että minä uskon, että Euroopan rahaliiton, ylipäätään unionin, pitää keskustella tulevaisuudesta vakavasti niin, että myöskin makrotalouden tasapaino saavutetaan – Tämä on selkeä osa äh, tulevaisuuskeskustelua, mutta me, me tarvitsemme konsensuksen näissä keskusteluissa jäsenmaiden välillä, sehän tiedetään. eli epäilystäkään siitäkään, että tämä olisi mikään äh, helponakki millä millään muotoa. Jos ajatellaan äh, lähi, lähikuukausia, mitään, mitään su, suuria läpimurtoja tuskin on odotettavissa, mutta on kuitenkin oltava valmis pienempiin käänteisiin, nopeisiin ratkaisuihin. Mehän tiedämme, että nimenomaan finanssipoliittinen ja rahoituspoliittinen valmius on tällainen keskipitkän aikavälin äh, melko selkeä tavoite, mutta se saattaa muuttua sitten yön yli pitkän aikavälin tavoitteeksi. Ja näinpä äh, voimme muutaman vuoden kuluttua istua tässä saman pöydän ääressä ihan eri eri koostumuksessa ehkä. Se on tietenkin vähän vähemmän optimistinen tulevaisuuden visio, myönnän sen. Me tarvitsemme tietenkin välineitä, joilla voidaan sitten symmetrisiä, epäsymmetrisiä shokkeja hoitaa ja niitä, niitä selvittää. Ja tietenkin tällainen finanssipolitiikan tasapaino on tässä aivan erinomaisen merkissä, ter- tärkeässä roolissa. Euroalueen alueen vakaus on Euroopan unionille erittäin olennaista kaiken kaikkiaan. Sen vuoksi emu-uudistus on euron, koko Euroopan unionin kannalta avainasemassa ja äh, tällaiset äh, rahoitus- ja talouspoliittiset vakauttajat ovat äh, kaikille, koko Euroopalle mm, olennaisia. Nyt erityisesti Britannian äänestyksen jälkeen on tärkeää, että loput 27 puhalla olemme yhteen hiileen. On tietysti perin, perin onnetonta, että että, että ehdotukset yhte, yhteisestä, yhteisestä finanssipolitiikasta ja rahoitus, poliittisista kuvioista kytkettiin sitten tähän uudistuksen hitaaseen, nihkeään edistymiseen. Yhteisymmärrykseen päästään vain solidaarisuuden kautta, jos se, jos se kytkeytyy vastuullisuuteen, selkeitä sääntöjä pitää tehdä e, niin, että tällainen moraalikato ja pysyvät siirrot sitten jäävät historiaan. Ja E, eikä enää sitten olisi siinä tilanteessa tarpeen tehdä mitään sellaisia harkinta, harkinnanvaraisia päätöksiä, kun kaikille olisi samat säännöt. Mehän otimme tämän asian jo heti tässä esille, joka juontaa Pierre Corresponduanin esitystä jo Milanosta. Ja sen, sen, sen koomikin ollut tiivisti esillä. Puhun tässä tästä tästä työttömyysturvajärjestelystä, rahastosta suoraan sanottuna. E, tässä ei tietenkään ole tarkoitus kansallisia työttömyysturvajärjestelyjä suinkaan korvata Tämä olisi täydentävä, tällä olisi vain täydentävä rooli näihin kansallisiin nähden, ei millään tavalla korvaava, vaan tuolta ylhäältä alaspäin suuntautuva apurahasto. Mutta tämä on tämmöistä jo mm, akateemista, akateemista keskustelua mm, tässä vaiheessa toistaiseksi ja tällaisten äh, erilaisten ajatus äh, aivoriihien hommaa jos ajatellemme tulevaisuuden integraatiot, täytyy toki myöntää, että nämä ajat ovat haastavia, vaikeita. Sitten näin kai diplomatiassa kuuluu sanoa minulla, minun nähdäkseni, että me tarvitsemme yhteisen ymmär, yhteisymmärryksen laajasta, laajasta rahoitusvalmiuksista noin yleisellä tasolla ensin. Ja siihen sitten se sopiva oikeudellinen puite on, on sorvattava. Ja tämä on tietysti parlamentilla, parlamentillekin erittäin olennaista. Kiitoksia. Merci. Alors nous allons passer maintenant... Kiitoksia. Nyt sitten kysymyksiin varjoesittelijöiltä. Nyt aika on todella tiukoilla. Minä olen täällä tiukkana, ja varmistan, että kaikki pitävät kiinni kahdesta minuutistaan. Muutoin ei tässä selvitä, koska meidän pitää lopettaa kello 21 mennessä. Puheenvuoro Sigrid Myrisan EPPstä. <clears throat> Kiitoksia puheenjohtaja, kun puhumme tästä rahoituskapasiteetista euroalueelle, niin ensimmäinen kysymys on tietenkin tulee mieleeni, että miksi tarvitaan ja mihin tarvitaan ja miten tämä voi kehittää tilannetta todellisessa taloudessa, oikeassa taloudessa, ja minun mielestäni rahoituskapasiteetti, jos olisi järkevä, niin se pitäisi katsoa myöskin kriisin syitä viime vuosilta. Eli meillä liian vähän kilpailukykyä ja pankkijärjestelmässä on ollut ongelmia, kuten Taisepum täällä mainitsikin. Enkin ensinnäkin kilpailukyvystä. Mietin tässä, että miten rahoituskapasiteetti voisi parantaa jäsenvaltioiden kilpailukykyä. Sitten tuotaisiin rakenneuudistuksia joita tietenkin kaikki jäsenvaltiot tarvitsevat, rakenneuudistuksia, joita tarvitaan myöskin maakohtaisten suositusten pohjalta. Eli kysymys teille. Mitä toimenpiteitä tarvitaan maiden osalta, että mitä rahoituksellisia kannustimia voitaisiin auttaa, että tämä, miten rahoituskapasiteetti auttaisi tässä. Ja kysymys vielä, että miksi on niin vaikea Ranskassa panna rakenneuudistuksia täytäntöön. Ja sitten toinen kysymys ministeri Paduanille velkaan kysyy. Kysymys rahoitusjoustavuudesta ja rahoituskapasiteetista. E, uudistukset eivät maksaa oikeastaan mitään ja oikeastaan ne eivät niinkään mitenkään perustele että on korkeampi velka, joten tämä teidän perustelu oikeastaan ei päde minulle. Ja sitten teille kaikille ministereille. Me puhuimme sen, mihin pitäisi käyttää nämä varat, mutta emme puhuneet sitä, että mistä varat tulisivat ja kuinka paljon sitä olisi. Eli mitä mahdollisuutta näet tähän rahoituskapasiteetin täyttämiseen ja miten tämä tulisi EU-budjettiin? Taisenpuun ja muut. Kuinka paljon teidän maanne ovat valmiita maksamaan tähän? Ja kuinka voitte sitten kertoa tämän työttömille Luxemburgille, Ranskassa ja muualla, että heidän pitää tukea sitä työttömiä muissa maissa kriisiaikoina. Tämä todettiin ihan oikein Dijsselbloemin taholta, että suurissa kriiseistä on symmetrisiä euroalueella. Eli kuitenkin nähdään, että tässä on erilaisia avoittavaisuuksiakin myöskin. Kiitoksia. Edustaja Weizsäcker. Chair, um, I should like to ask my... Kiitos äh, puheenjohtaja. Äh, minä lähden, lähtisin tästä Timbergenin periaatteesta, johon Dyson Bulke viittasi, eli että tarvitaan välineitä yhtä paljon kuin on ongelmiakin niiden ratkaisemiseksi. Ehkä ne kollegat, jotka katsovat, että että me olemme tässä pelissä ehkä pitkäjänteisemmin mukana ajatellen tätä rahoituskapasiteettia. Ehkä aliarvioivat ehkä sitten niitä vaikeo, että miksi aliarvioivat sitä, syyt, sitä, miksi me tässä jamassa olemme. Eli nimenomaan Aastisin sopimus ja siihen kaikki kytketyt määräykset ei otettu Suomeen huomioon mitään nollakorkoa tai tämän tapaista Eli tässä on selkeästi puuttuva instrumentti, joko välineet ja kun välineitä on liian vähän, meidän täytyy sitten taivuttaa nämä olemassa olevat välineet tavoilla, jota on jo tässä vaiheessa hyvin vaikea suurelle yleisölle selittää ja perustella. No niin, eli minä kysyisin sitä, että että ähm, onko te, teidän mielestänne sitten kenties mahdollisuus tätä rahoituskapasiteetin kautta saada myöskin yksity, yksinkertaistetuksi sääntöjä ja ne tehdä niistä ymmärrettävämmäksi myöskin suuren yleisön silmissä ja korvissa? Se oli ensimmäinen kysymys. Toinen kysymys kuuluu, että kun eh, miten eh, käytän, käytännössä sitten edetään säännöt versus harkinnanvaraisuus. Minä eh, luin tämän tapamäärin esimerkiksi veronsiirtojärjestelmät, kuten työttömyysvakuutus ja lainajärjestelmät, kuten esimerkiksi tämä EVM ja muutkin vastaavat sekä sitten yhteinen euroalueen tulee menoarvio eikö tässä vaadita juuri nimenomaan sitten harkinnanvaraisuutta, enemmän hallinnollista hallinnosta väliintulo enemmänkin tarvitaan, mutta mistä äh, pitäisi lähteä alkuun. Ja, ja, ja, ja kolmas kysymykseni on tämä pelko äh, näistä äh, siirtounionin siirroista. Se tietysti tarvitaan lisääkin, mutta ajatellaan, että tässä on kysymys yhteisestä hyvästä yleisestä, yleisistä hyödykkeistä. Näettekö tässä jotakin sellaista, mitä, mihin pitäisi erityisesti puuttua, kun puhutaan tavaravaihdosta? Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä esitettiin paljon argumentteja, mutta haluaisin kuitenkin vielä katsoa asiaa tarkemmin. Malleja voidaan kyllä hienosti kuvailla, mutta tärkeää kuitenkin on se, että mitä lukuja näissä malleissa on. Aika usein täällä todettiin, että täällä tarvitaan solidaarisuutta, täällä todettiin myöskin, että emme halua mitään siirtounionia. Ja nyt kysymys teille kaikille, nyt kun te olette täällä paikan päällä, niin mitä muuta sitten tästä voisi seurata? Haluaisin todellakin nyt kysyä teiltä, sanotaan minulle vähän luvuistakin kuinka paljon kapasiteettia sitten tässä talousarviossakin olisi. Minä luin luonnoksesta, siellä nyt luki, että yhdestä ja seitsemän prosenttiin PKTstä. Tämä pitäisi laskea sitten vähän, että jos nyt tehtäisiin Euroopan unionin talous, talousarvio, jossa on 145 miljoonaa euroa, miljardia euroa, joka perustuu yhteen prosenttiin PKTstä, niin, niin kysyn, että mistä nämä rahat tulisivat veronmaksajilta, mistä maista, millä jakoavaimella, kuka tämän sitten saisi tämän ja kuka päättää tästä kysymyksestä, mille projekteille. Onko meillä todellakin meillä Euroopassa niin loistavia ihmisiä, että he voivat sitten kaikissa euroalueen jäsenvaltioissa päättää siitä, että missä tarvitaan mitäkin. Minun mielestäni tämä on kaikki vähän tärkeitä kysymyksiä, jotka pitää selvittää. Tällaisen plankosekin allekirjoittamista en kyllä suosittele. Se pitää kyllä kertoa talousarvoista kansalaisille oikein asioin, koska muuten herättään toiveita, joita ei voida täyttää. Ja se olisi hyvin dramaattista, kun ajatellaan juuri tällä hetkellä on sovittu Brexitistä. Ja toisaalta on se myöskin vielä pahempaa, jos ihmiset sitten katsoisivat hämmästyneinä, kun näkee sitten lukuja tässä ehdotuksessa ja kaikki miettii, että miten tämän rahoittaa. Juuri Maastrichtin sopimuksen kokemuksien pohjalta haluaisin todeta, että on ehdottoman tärkeää, että puhutaan selvin sanoin ja kerrotaan, mihin lähdetään. Ja sitten vasta mietitään, että olisiko tällainen talousarvio hyvä vai huono asia. Kiitoksia. Edustaja Ruohonen Lehner. Kiitos puheenjohtaja. Olemme varmasti kaikki samaa mieltä siitä, ettei euroalue nykyisellään täytä optimaalisen valuuttaunionin ehtoja. Olemme todennäköisesti myös samaa mieltä siitä, että euroalue on eräänlaisessa tienhaarassa. Joko jatkamme yhä syvenevän poliittisen unionin johdattamalla tiellä, tai katsomme euroaluetta markkinakurin ja organisoidun keventämisen kautta. Esimerkiksi Suomessa suhtaudumme hyvin kriittisesti nykyistä laajemman ja syvemmän fiskaaliunionin ja poliittisen unionin tarpeellisuuteen. Tähän sisältyy yhteisvastuun kasvun myötä merkittäviä oikeudellisia ja poliittisia ongelmia sekä markkinakurin toiminnan heikentymistä. Sitten kysymyksiin. Ensimmäinen Kreikan valtiovarainministerille Euclid Tsakalotokselle. Näettekö euroalueen yhteisen budjettikapasiteetin ratkaisuna ongelmiin? Nykyiset jäsenmaiden tulonsiirrot eivät välttämättä ole toimineet halutulla tavalla ja kreikkalaiset ovat valitettavasti tunteneet tämän nahoissaan. Lisäksi kuinka realistisena pidätte sitä, että muut jäsenmaat luovuttavat suuren osan budjettipäätäntävallastaan ylikansalliselle taholle? Toiseksi haluaisin kysyä euroryhmän puheenjohtajalta ministeri Disselblumilta. Oletteko valmis harkitsemaan euroalueen poliittisen syventymisen rinnalle vaihtoehtoa, jossa euroaluetta kevennettäisiin organisoidusti siten, että yksittäinen jäsenmaa voisi jättää euroalueen ilman, että se joutuisi jättämään Euroopan unionin? Kiitos. Merci, cher collègue. Alors, il me revient d'appeler... Kiitoksia. Sitten vielä Aldesta, budjettivaliokunnasta, ja sanonkin minä itse. Arvoisat ministerit, teidän puheenvuoronne, niissä on lähen, liittyviä kohtia, mutta joistakin asioista vielä pitää sitten siis teidän keskustella. Haluaisin muistuttaa vain siitä, että silloin kun euro luotiin, juuri pohdittiin sitä, annetaanko euroalueelle äh, tällainen budjettikyky vai pidetäänkö kiinni säännöistä tällaista vähän niin kuin asuntoyhtiösäännöistä. Näin sitten tehtiin vakaus- ja kasvusopimuksen muodossa. Ongelmana on, että kun sääntöjä rikottiin, ja näin tapahtui montakin kertaa. Mitään seuraamuksia ei ollut, joten tällä hetkellä voidaan sanoa, että mitään sääntöjäkään ei ole, eikä edelleenkään ole mitään ohjausjärjestelmää. Kun otimme esille tämän budjettikysymyksen, niin tässähän puhuttiin tavallaan euroalueen ohjaus- tai hallinnointiongelmasta ja tehtä, jotka olette sitä mieltä, että tämä on aika ok ja tästä voidaan keskustella tällaista länkevyksestä, koska objektiivisesti euroalue ei täytä kriteereitä, joiden pohjalta se perustettiin kuitenkin. Joten kysymykseni koskee sitä, mikä voisi olla tällainen lähentymiskriteeristö ja miten voitaisiin rohkaista niitä maita, jotka ponnistelevat todellakin, jotta lähentyisivät muita. Miten voitte kuvitella nähdä tämän asian, onko tämä teistä mahdollista. Sitten toinen kysymykseni, minkälaisia toimivaltuuksia voitaisiin siirtää euroalueelle? Ja tässä oletuksessa siir- näin jäsenvaltiot voisivat antaa euroalueen budjetin käyttöön sen, mikä nyt niille maksaa tämän, mitä tämän toimialan toteuttaminen tällä hetkellä maksaa. Tietysti tämä liittyy tällainen sosiaalinen ongelma. Työmarkkinaosapuolet reagoivat tiukasti kansallisessa puitteissa. Eikö voitaisi kuvitella, että Euroopan talous- ja sosiaali- komitean kohdalla voitaisiin perustaa tällainen euroalueosasto, jonka yhteydessä euroalueen työmarkkinaosapuolet tapaisivat toisiaan, jotta voisivat päästä hiukan liian kansallisesta näkemyksestä, niin jotta voitaisiin paremmin olla tässä mukana, tukea euroalueet ja saataisiin aikaan tällainen optimaalisempi valuutta-alue ekoryhmästä varjoistelma ei ole paikalla. Hän ei ole paikalla. Fabio De Masi, olkaa hyvä. Eh, one of the finance ministers. Kiitoksia. Yksi vartiovallan ministeri, ministeristä viittasi avioliiton eräisiin hyvin piirteisiin kansan valtarahoista tuota, raportissa saatamme olla vain yhden sakin päässä hyvin sotkuisesta avioerosta. Ja yksi ää, tämä, tällainen shokki saattaa syntyä Italian pankkisektorilla. Ymmärrän tietenkin, että rahapolitiikka on neutraloitu näiden säästötoimien kautta, rakenne, rakenneuudistusten kautta, väärien sellaisten kanssa, jotka ovat hirastaneet yksityistä kysyntää haluan Kreikan valtiovallan kysyä, että jos katsot, että onko tällainen rahoituskapasiteetti kenties sitten osallisena siihen, että me saisimme neutraloida koko hyvät, hyvät vaikutukset näissä ajatellaan vaikkapa tätä rahapolitiikan pientä joustoa, niin sitten kaikki hyvä sitten kaatuisi tähän. Ranskan valtiovarainministeri mainitsi, että euroalue on hyvin heterogeeninen ja tiedämme, että tällainen suuri siirtopohjainen liitto ei ole toteutettavissa, koska saksalaiset sanelisivat, mitä siirretään ja mihin ehkä tätä kautta sitten voitaisiin kenties ehkä äh, äh, vakaampaa makrotaloudellista äh, tasepolitiikkaa noudattaa kenties että menneisyys on osoittanut, että monet kriisit eivät suinkaan johdu valtion veloista Iranissa ja muualla on todettu se, että myöskin yksityisen velan liiallinen osuus äh, äh, aiheuttanut äh, kriisiytymistä. Eli voitaisiinko tätä yksityisten henkilöiden velkaantumista myöskin jollain tavalla suitsia? yhteisesti kaikille valtiovarainministerille, oletteko valmiita olla innovatiivisia luomalla uusia pankkilisenssejä tai antamalla jäsenmaille jonkinlaisen tällaisen yleisen, yleiset investointisäännöt, kultaiset säännöt sitten, jota, jolta, jolla julkiset investoinnit saataisiin vauhtiin. Ja onko eh, Italialla selkeästi riittävästi rahaa hoitaa tämä väikkyvä kriisi. Kiitoksesta sitten edustaja Benito Silvega. Kiitoksia puheenjohtaja. En, kollegani ei päässyt puhumaan, joten puhun hänen puolestaan. Maltan ministeri, sanoitte, että Saksa ja Ranska eivät täyttäneet vajevaatimuksia, sitten jatkossa pitäisi asettaa seuraamuksia, että näin tapahtuu. Ja minun mielestäni tässä ollaan aika kaukana oikeudenmukaisuudesta, koska tässä edistään sellaista, että ensimmäinen, joka rikkoo sääntöjä, hän ei joudu maksamaan ja muut sitten nythän kaikki haluavat äh, rikkoa ensimmäisenä, koska sen jälkeen muut joutuvat maksamaan. Sitten toista asiasta. Me haluamme selvästikin vahvistaa eurooppalaista rahoituskapasiteettia ja saada aikaan finanssipoliittista integraatiota, tietysti uusia, esimerkiksi hiilivero tai kansallinen transaktiovero. Tarvitaan myös kansallisia osuuksia, joita voitaisiin maksaa sen mukaan, kun pystytään ja otettaisiin huomioon väestön määrä. Sitten pitäisi varata va- rahoitusvälineet investointia varten pitkällä aikavälillä ilman e- ennakkoehtoja. Ja, ja, sitten kysymys herra Dashelblomille. Te olette yksi viidestä puheenjohtajasta puuttuu mekanismi, no se on selvää, mutta jotta kukaan ei jäisi, jäisi jälkeenpäin, pitäisikö tässä nyt, millä tavalla näette sen, että pitäisi saada aikaan tällaista yhteistä rahoituspolitiikkaa. Kiitoksia. Seuraavaksi Ernest Maragall. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme kuulleet varsin edellisiä näkemyksiä, niin kuin voitiin varmasti odottaakin. Tietenkin meidän kannalta katsottuna me olemme myönteisesti vakuuttuneita, että tällaista tarvitaan ja aika kiireellistäkin, että voitaisiin alkaa yhdessä soveltaa tätä välinettä. Siis tarvitaan rahoituskapasiteettia, tarvitaan lähentymissääntöjä, jotta voidaan kantaa niin symmetrisiä kuin epäsymmetrisiä shokkeja. Haluaisin nyt kysyä kahdesta konkreettisesta kysymyksestä ja kysyä ennen kaikkea tätä herra Dijsselbloomilta. Mitä tulee lähentymis koodiin tai sääntöihin. Meillä on nyt tällainen mekanismi, joka on hyväksytty, jotta voidaan tarttua epätasapainon kysymyksiin. Esimerkiksi tällä hetkellä on alettu ottaa aletaan ehkä asettaa sanktioita Espanjan suuntaan liiallisesta budjettivajeesta johtuen, mutta sitä vastoin en ole kuullut koskaan mitään sellaista, että pohdittaisiin sitä, että asettaisiin sanktioita vastakkaisen epäsuhdan suuntaan. Esimerkiksi vaihtotaseen ylijäämä, niin kuin Saksassahan se on korkealla tasolla. Ja Hollannissa myös, ja se näkyy varsin selvästi, koska miksi, ei, miksi se sanktioidaan tiettyjä epätasapainoja, mutta ei kaikkia. Sitten toinen kysymys vielä, olemme puhuneet tästä pahan päivän vararahastosta. Aika mielenkiintoinen ehdotus, tällainen ja sitten voitaisiin julkaista eurooppalaista velkaa ja tukea näin investointeja julkisiin kysymyksiin. Ja tästä jäsenvaltioiden säännöllisiä osuuksia ja ehkä myös eurooppalaista mm, vertuksista toimintakykyä Sitten kansainvälinen valuutta rahasta on antanut myönteisen lausunnon tästä kolmannesta tiestä, josta nyt puhutaan. Jaatteko nämä samat kriteerit? Ja sitten vielä lopuksi, uskotteko, että rahoituskapasiteetti sopii yhteen tämänhetkisen finanssipoliittisen kilpailukyvyn rinnalla, tai, tai, siis tai siis anteeksi, verotuksellinen kilpailun välillä, tai sitä verotuksesta ja dumpaustahan harjoitetaan miten tähän sitten sopii eurooppalainen rahoituskapasiteetti. Bas Eichhout. So thank you for the seven... Kiitoksia ja kiitos myöskin siihen, että ministerille toivat tärkeät asiat esille tänä iltana. Todellakin hieno asia, että olette keskustelu käydään. Näyttää siltä, kun kuunnellaan kaikkia näitä puheenvuoroja, että periaatteessa olemme samaa mieltä rahoituskapasiteetista, mutta jotkut teistä toteavat sitten, että kuinka, eri mieltä, että kuinka nopeasti pitäisi edetä ja mikä on prioriteetti, mitä pitää tehdä ennen sen, vaikka Sikluna Maltasta esitti tämän ja myöskin Taise Bloom totesi tämän, että ensin lähes, lähentyminen ja sitten muut välineet, nämä yhteenvedettynä nopeasti. On mielenkiintoista kuulla äh, ministeri Tsaikalotokselta, että hän ihan selkeästi totesi, että tällä hetkellä meillä on hyvin vähän rahapolitiikan mahdollisuuksia ja veropolitiikan mahdollisuuksia, koska tällä hetkellä riskit täällä ovat aika kovat, että jos, jos mikä tahansa ri, vaikutus tulee nyt sitten vaikka korkojen kautta, niin se sosiaalinen hinta, joka tästä maksettaisiin, on kova. Eli tässä meidän pitää ehkä todeta, että meillä ei ole ehkä kovinkaan paljon aikaa käydä pitkiä keskusteluja. Nyt kun me keskustelemme tästä, saattaa olla hyvin kiireellisiä asioita tulemassa esille, jotka vaativat sen, että meidän pitäisi keskustella asioista nopeammin ja aikaisemmin. Ja täysiplomille todetaan, että päättää niistä pankkiunioni ja myöskin talletustakuujärjestelmä, sekään ei ole vielä ihan kohta valmis. Sekin kestää vielä kauan aikaa se keskustelu. Joten jos me käymme tätä keskustelua ja emmekä halua, että palkkojen kautta käydään kaikki joustot, niin meidän pitää vähän nopeammin edetä. Ja haluaisin kuulla Siskulinalta ja Blumilta näiden keskustelun nopeudesta. Ei pelkästään kiva kuulla, että näistä keskustellaan, niin koska päästään sitten. Tämä oli kaikille ministerille. Ja sitten toinen kysymys vielä. On hyvä, että käymme keskustelua täällä Euroopan parlamentissa, mutta todellinen asia on se, että kuinka saadaan tämä keskustelu käyntiin kansallisissa parlamenteissa, koska on hyvin pitkälti samaa mieltä teidän kanssa, että jos käydään tätä keskustelua vain täällä, niin me kaikki epäonnistumme. Kysymykseni teille on se, kuinka saadaan tämä keskustelu käyntiin kansallisissa parlamenteissanne? Kiitoksia. Marko Valli vuorossa. Hän puhuu kollegansa Marko Zannin, Zannin nimissä. Hän saa neljä minuuttia, jos haluaa. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos ministerille myöskin, että olit tämän paikan päällä tänne kertomaan meille asioista. Olen vakuuttunut, että eurooppalainen kansalainen, sekin kun he ovat kuulleet nämä seitsemän puhetta, seitsemän ministerin puhetta, on hyvin epäilevä sen suhteen, mikä tulos näistä keskusteluista tuli sitten lähikuukausina, lähivuosina eh, rahoituskapasiteetin osalta. Koska tässä kierretään koko ajan ongelmaa. Tässä kierretään sitä ongelmaa, koska te katsotte vain raha, rahaunioni-ongelmaa, siis euroa. Ja kun loimme rahoitusunionin, niin luotiin 19 talouden unioni ja luotiin tällainen vaunu, joka on tavallaan hevosten edessä. Eli se ei toimi ja tulee epätasapainoa. Ja suurin epätasapaino on se, että miksi vaunu ei etene, on se, on Saksa. Heillä on ylijäämä noin 300 miljardia euroa. Niin haluaisin kuulla nyt teiltä, mitä, jos haluamme tehdä jotain vakavaa Saksan suhteen, niin meidän pitäisi katsoa myöskin Saksan taloudellista vastuuta, rahapoliittista vastuuta, että koska tällä hetkellä meillä on kiinteät kurssit, niin me voi valu- devalvoida valuuttoja, joten tämä tilanne on vakava. Meidän pitää ottaa Saksa myös vastuulliseksi. Heillä on myöskin vastuus, vastuu yhteistä rahapolitiikasta, yhteistä rahasta. Tällä hetkellä Eurooppa on hyvin kiireellisessä tilanteessa, juuri kollega Pasedel totesi tämän aikaisemmin. Olen tässä samaa mieltä. Joko löydämme tässä nyt sitten ratkaisun ja laittaa Saksa vastuulliseksi ja että tätä ylijäämää voi käyttää se ehkä vaikka taantuma-alueiden tukemiseksi euroalueella. Siis meillä on työllisyysongelma ja meillä tällä hetkellä maita myydään täällä. Meillä on solidaarisuusongelma Euroopassa ja, ja euroalueen solidaarisuusongelma. Tästä on, on lainattu Kreikalle rahaa, että voidaan maksaa sitten nämä korkomenot. Tämä on solidaarisuusongelma. Ja sitten täällä on myöskin ongelma se, että pitäisi jollain tavalla kiinnittää huomioon euroon, tai sitten meidän pitää löytää todellakin nopeasti ratkaisu tälle alueelle. Tällä hetkellä pitää järjestää asia tämä epäjärjestyksessä olevat asiat, ja nyt tarttua toimeen järjestelmällisesti ja tehdä se demokraattisesti ja mahdollisen järjestelmäisesti, koska muuten tapahtuu asioita, kuten Brexit tapahtui vähän aikaa sitten. Eli joku euroalueen maa saattaisi vaikka kansanäänestyksessä äänestää, että päättää, että heillä ei enää ole aikaa nyt tämän projektin jatkamiseen. Joten me nyt haluamme ymmärtää paremmin, mistä keskustelette ja oletteko jättäneet euroongelman vähän niin kuin syrjään ja keskustelette muista asioista. Hallintoasiat tietenkin pitää katsoa. No, ollut vähän kyllä keskustelussa esille, mutta hieman, hyvin vähän on keskustellut tästä ongelmasta, mutta tämä on ongelma. Ja haluaisin kuulla, että onko teidän kokouksen joku nostanut käden ylös ja kertonut näistä asioista, koska te olette tietenkin taloudesta vastaavia henkilöitä. Kyllä näistä asioista pitäisi puhua. Joten pyydän, että toimitte näistä asioista. Siis EU, ensimmäiseksi tarttua euroon. Alors, acheteur. Kiitoksia. Question catch DA. Nyt ei voida ottaa tätä catch e, järjestelyä enää. Nyt, eikä oikein muitakaan kuin nämä varjoesittelijät pääse ään. Ai, anteeksi. E, vielä. E, Gerald Annemans vielä. Anteeksi. Kiitos puheenjohtaja. En tiedä, näittekö tämän symboli, symboliikkaa siinä, mitä äsken tapahtui täällä teknisesti. Ähm, äh, tämä, äh, tämä, tämä, tämä, tämä, tämä, tämä, tämä, tämä, tämä, silloin, kun olin siinä tunnelmissa, kun valot menivät, että, että voisiko joku, joku pistää nyt sitten sammuttaa, sammuttaa valot. Jatkan, jatkan hollanniksi, kun olen täällä narin, narin roolin kerran itselleni ottanut. Niin, e, e, niin, kuten kaikkihan näitte, mitä Brexitissä, Brexitin yhteydessä tapahtui. Ja, ja nyt meillä on tämä Italiassa jo, olemaan, jo tällainen virtuaalikriisi. Täällä me vaan ja, jaarittelemme ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Kaikilla on agendansa ja, ja omat agendansa ja niitä sitten jatketaan. No, esityslistalla lukee tällainen raho- rahoituskapasiteetti ja sitten tästä vaan jatketaan ja anaamista niin kuin tosiaankin ei mitään olisi vielä. Täytyy muistaa kuitenkin, että et, et, et näin, näin voida jatkaa. Pitää pyrkiä varmistamaan vakautta ja pyrkiä kaikin tavoin vahvistamaan euroon, euroon asemaa ja sen vakaalla pitämistä edesauttaa. Tässä nyt pyydetään odottelemaan rauhassa puoli vuotta, mutta eihän tälle odottelulle ole mitään demokraattista pohjaa. Minä tulin juuri AFKO-valiokunnasta. Siellä huomenna on esillä mietintö koskien Euroopan jatkointegraatiosta ja ylipäätänsä tästä lähentymisestä mutta, tai, yleistä hallitusten välistä neuvotteluista, mutta ei kukaan sellaisia tule nyt Brexitin jälkeen kannattamaan. Tässä vaan jatketaan niin kuin ei mitään olisi tapahtunut, se on hämmästyttävää. Kiitos. No niin. Nyt ministerien vuoro lähdetään nyt sitten toisessa järjestyksessä liikkeelle. Ja annankin puheenvuoron ministeriä puheenvuoron lyhyehkön. Ja te, herra Kasim, Peter Kasimir, Kasimir aloittaa. Ja muistatte, että lyhyestä virsi kaunis. That's really privilege. Okay, thank you. Niin, tämä todellakin kunnia. Kiitoksia Noin yleisesti ottaen voin vain vastata tai pyrin vastaamaan näihin kysymyksiin. Kuinka rahoituskapasiteetti pitäisi sitten perustaa? No, olen melko varma, että, että olemme tässä vaiheessa keskustelu vielä, en ole, vielä, emme ole vielä niin pitkällä. Ja voin toistaa vain tämän, että Ensinnäkin meidän pitää sopia rahoituskapasiteetin tarpeesta. Tietenkin tietty konsensus täällä näkyy kyllä johtavan pöönkin ympärillä, mutta eh, jos kysytään sitten muilta, niin muilta kollegoilta, niin tämä vastauksen aikaansaaminen ehkä oli niin helppoa. Ja sitten pitäisi myöskin sopia, minkä tyyppinen ja minkä rooli tällä välimerelle. Sitten lopuksi tämä keskustelu vasta se huipentuu. Eli tämä on ehkä paras vaihtoehto, niin henkilökohtaisesti tämä on ehkä vähän hereettistä, mutta mitenkin velkarahoitus saattaa olla vähän hyvin vaikea asia, asia jäsenvaltioille. Ja myöskin ehkä veropanos voisi olla tässä ratkaisu. tämä toimenpide pitää katsoa tätäkin asiaa jossain vaiheessa Brysselissä. Ja voimme mainita Mario Montin ryhmän. Hän katsoo sitä, kuinka voidaan löytää rahoituskapasiteetin varat. Ja vielä lisäasia tähän liittyen. Täällä puhuttiin maista muutoksista kuinka voidaan katsoa investointeja. No voin tänään voin vakuuttaa, että, että me olemme ottaneet tätä asiaa sille toisen pilarin osalta. Ja meidän pitäisi katsoa sitä, kuinka voimme tähän haasteeseen tarttua. jotka siellä tällä hetkellä meitä vastaan, nämä haasteet. Ja, ja mietimme sitä, kuinka voimme alentaa ja vähentää hallinnoista taakkaa, kuinka esimerkiksi ottaa huomioon Eurostatin osalta tiettyjä asioita. Tietenkin tämä Eurostatin vastuullisuus on myöskin tärkeä asia. Sekin pitäisi ottaa esille lähikuukausina. Tässä minun kommenttini. Merci, monsieur. Kiitos. Herra ministeri Dasselblom. Um, I'd just like to... Haluaisin vain tarttua muutamaan kysymykseen. En pysty kaikkiin vastaamaan. Menisi tunteja. Moras, herra Morasan esitti kysymyksen, minkälaisia rakenteellisia uudistuksia tämä väline auttaisi. Hyvä pointti. Monet rakenteelliset uudistukset ovat järkeviä sinällään. Monet rakenteelliset uudistukset jo maksavat, vaikuttavat myönteisesti budjettiin varsin nopeasti, mutta tämä tietysti äh, riippuu pitkälti, miten reformit on suunniteltu. Jotkut rakenteelliset uudistukset ovat poliittisesti todella epäsuosittuja, koska siinä tartutaan perinteisiin oikeuksiin tai ähm, nyt englanninkieli kieli ei tunnu riittävän, tai erilaiset sidosryhmät, eturyhmät, joilla on tällä hetkellä oikeuksia ja sitten joutuisivat luopumaan niistä. Tämä on asia, joka on varsin poliittinen. Ja tietenkin tämä finanssipoliittinen rahoituskapasiteetti voisi auttaa tässä, kun ne pyrkivät näitä uudistuksia tekemään. Se kai tässä on nyt ajatuksena on näistä sop- keskusteltiin jo, jo muutama vuosi sitten, miten tämä liittyisi rakennerahaston tai Euroopan budjettiin tai euroalueen rahoituskapasiteettiin ja uudistusagendan. Liitettäisiin nämä eri asiat toisiinsa, ei tämä ole mikään uusi ajatus ja se voisi olla keino edetä. Mutta monet rakenteelliset uudistukset, jakaa kertoko me, me, että pitäisi ensin käyttää rahaa ennen kuin uudistuksia voi ryhtyä. Eihän tämä ole totta. On monia kokemuksia ja tilanteita, mutta tämä riippuu pitkälti siitä, miten nämä uudistukset on suunniteltu ja minkälaisia uudistuksia haluaa toteuttaa. Herra Weizsäckerille sanoisin, että yksi peruskysymys, auttaisiko tämä instrumentti meitä yksinkertaistamaan sääntöjämme ja selittämään tämän paremmin kansalaisillemme? Todennäköisesti ei, koska mikä tahansa tämän tyyppinen instrumentti vaatisi, koska se on kerran tällainen solidarisuusväline. Mikä tahansa solidarisuusväline vaatii varsin vahvoja sääntöjä, kuka on in, kuka on out, jos haluaa saa harjoittaa solidaarisuutta tietyn ryhmän kesken, ensin pitää määrätä, kuka kuuluu tämän piirin, kuka ei. Ja kysymys kuuluu sitten, milloin on oikeus tämän tyyppiseen tukeen, onko se sitten työttömyysjärjestelmässä tai investointituesta, milloin on oikeus tällaiseen tukeen. Kolmanneksi, mitä me vaadimme maalta ennen kuin se voi hyötyä eurooppalaisesta työttömyysturvajärjestelmästä olettaisiin. Tässäkin tarvittaisiin jotakin rakenteellisia uudistuksia, jotta voitaisiin tarttua rakenteellisen työttömyyden muotoihin maassa ensin. Olisi se velvollisuuksia ja oikeuksia samanaikaisesti. Miten voidaan järjestää solidaarisuutta? Mielestäni tämä on aina kyse siitä, että annetaan oikeuksia ihmisille, mutta toisaalta myös luodaan samalla velvoitteita. Ei vain voi hyötyä järjestelmästä, pitää myös itse antaa oma panoksensa siihen, no, tuleeko se helppoa selittää, todennäköisesti ei. Sitten toinen avainkysymys, joka on minun mielestäni tällä hetkellä. Jos me haluamme edetä asiassa ja löydämme poliittisia kompromisseja, laadimme sääntöjä ja yhdistämme, yhdistämme oikeudet velvollisuuksiin tai riskin vähentymisen, riskin jakoon, niin silloin olisi kyllä varsin hyödyllistä, jos tätä kaikkea myös täytäntöön pantiin. Siinä kaikki pitäisivät kiinni näistä säännöistä, eikä sitten heti ensimmäisessä tilanteessa alettaisi uudelleen keskustelemaan vahvasti, ovatko nämä säännöt oikeita vai ei. Minä olen aina valmis avoinna. Voitte soittaa minulle koska vaan vaikka keskellä yötä säännöistä ja mekanismeja, onko ne laadittu oikealla tavalla nämä mekanismit säännöt. Mutta jos on kriisin keskellä, jossa pitää kirjallisiin kysymyksiin pystyä tarttumaan, niitä korjaamaan, kysyttiin minun siis euroalueella on monia kielisiä kysymyksiä, mutta jos on näiden erittäin kielisten ongelmien keskiössä, niin ei silloin ole mitään järkeä, että joka kerta aletaan uudelleen neuvotella, uudellaan keskustella säännöissä. Yritän nyt kerran toimia sen pohjalta, mitä meillä on, ja tulevaisuudessa aina voidaan pohtia ja keskustella, pitääkö uudelleen laatia sääntöjä ehkä, mutta mu- tällä tavalla ei muuten mitenkään edistytä. Jos keskustellaan näistä välineistä, ja vielähän on paljon keskustelua jäljellä ja tarvitaan analyyttistä työtä myös niin sitten meidän täytyy pystyä antamaan myös tiettyä vakuutusta siitä, että me löydämme, ymmärrämme, mitä lisäarvoa syntyisi näistä välineistä ja pystymme näkemään kunnolliset puitteet näille. Tarvitaan luottamusta siihen, että me todellakin Toimimisen pohjalta, mitä olemme sitten luoneet, ja tästä on tullut aika ratkaisevan tärkeä kysymys. Olen pahoillani, että sanon sen nyt näin, mutta se on nyt minun mielessäni kyllä vahvasti, joten jatketaan työtä tämän asian parissa. Mutta täytäntöönpano on avainkysymys, jos haluaa herättää luottamusta maiden keskuudessa ja maiden kesken. Kiitoksia, siinä kaikki. I heard you say merci, so I thought I was finished. <laughs> Non, non, non, mais parce que j'ai... <laughs> Mais peut-être aviez-vous autre chose à nous dire? Halusitte vielä lisä, lisätä jotakin. Eikö? Selvä. Sitten ministeri Sikluna. Yes, um, no, I, I think... Niin. Tällä haavaa euroalueen epätasapaino on järkyttävä ja se peräänkuuluttavat se ratkaisuja sitten tästä moraalikatoasiasta. Se, se, se olisi jo liikaa pyöritty. Emme voi siihen tällä, tähän, tällä hetkellä mennä. Jotain ratkaisuja tietysti on olemassa, jossa on tällä moraalikadon vaara. Esimerkiksi eh, yksittäinen eh, yhteinen kriisin ratkaisumekanismi esimerkiksi Saksaa aina tulee syytetyksi, koska, koska he nostavat, nostavat tämän moraalikadon aina esille. Mutta pienemmissäkin talouksissa, kuten esimerkiksi miten nyt solidaarisuuteen EVMn osalta esimerkiksi tulee, niin se sinne äh, annamme rahaa äh, yli 3,5 prosenttia yhdestä bruttokansantuotteesta. Miten se on selitettävissä? He joutuvat sitten lainaamaan itse kor- korkeammalla korolla, jotta äh, iso, <laughs> isommilla mailla olisi varaa sitten vastaavasti lainata suurista rahastoista. Eli tässä laatu kärsii määrän edellä. Kannattaa pyrkiä E- etenemään toista reittiä. Iltapäivällä puhuttiin neuvostossa investoinnista ja omista säännöistämme. Meidän ylipäätänsä minkälaista lihasvoimaa meillä on näitä julkisia investointeja sitten ajaa halukkuutta kyllä olisi, mutta kykyä ei välttämättä ole. Me olemme järjestä, laatineet nyt sitten sellaiset säännöt, joiden viidakossa on vaikea edetä. Minulle tärkein elementti on tietysti sitten epätasapaino ylijäämä- ja alijäämämaiden välillä. Alijäämä, alijäämämaiden, alijäämämaiden vajeet ovat ylijäämämaiden ylijäämää, mutta jatkuvasti ja on koko ajan painetta, pain, lisää ja yhä enemmän ja enemmän painetta alijäämämaita kohtaan. Ylijäämämaita maat unohdetaan, että heidän pitää kyllä kantaa myöskin kortensa kekoon. On tultava puolen väliin vastaan. Eli kyllä euroalueella mahdollisuuksia on edetä ilman pitkäukaa haettuihin, pitkälle meneviin ratkaisuihin. Joo. Kiitoksia. I'm going to say just a few. Kiitoksia vain pari sanasta. Ensinnäkin tämä rahoituskapasiteetti aihe on hyvin kunnianhimoinen projekti. Mutta keskustelu täällä on osoittanut, että täällä on kyllä niin monia elementtejä, jotka pitäisi ottaa huomioon rahoituskapasiteetin yhteydessä. vaikea varmaan päästä tästä yhteisymmärrykseen. Ehkä paras lähestymistapa olisi etsiä solidaarisuuden kohtia, missä meillä on yhteisiä asioita. Ja kommentit täällä osoittivat, että täällä on hyvin erilaisia kuvia sen suhteen, mitä pitäisi tehdä rahoituskapasiteetin osalta joten voin vain rohkaista teitä solidaarisuuden tielle. Tätä kai 19 kesken meillä on euroalue, mutta ei saa unohtaa, että meillä on tällä hetkellä 28 jäsenvaltiota eikä tulevaisuudessa 27 jäsenvaltiota. Joten minun suositukseni on, että etsittäisiin tällaisia asioita ja ehkä investointien osalta. Ja tämä voisi olla se lähtökohta, koska tarvitaan kaikissa eurooppalaisissa maissa lisää investointeja. Meidän pitää modernisoida Eurooppa. Emme ole viimeisen 10-15 vuoden aikana investoineet tarpeeksi. Tässä meillä on yhteistä lähtökohtaa. Tässä tarvitaan yhteiset tavoitteet. Ja sitten toinen asia, tämä viiden puheenjohtajan kertomus, se kertoo paljon siitä, minkälainen tulevaisuus voisi olla – ja yksi niistä viidestä puheenjohtajasta on täällä, ja myöskin Taisen Blum on myöskin euroryhmän puheenjohtaja. Hän tekee loistavaa työtä siinä, kun hän pyrkii panemaan tämän työn osia tästä kertomuksesta. Ja tavallaan tässä on jaettu tämä kahteen osioon. Yksi asia on se, mitä voidaan tehdä lyhyellä aikavälillä ilman perussopimusten muutosta ja mitä voidaan tehdä pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Mutta ei saa aliarvioida sitä, kuinka vaikeaa on muuttaa perusomuksia. Joten katsotaan lyhyellä aikavälillä, mitä asioita voidaan tehdä lyhyellä aikavälillä, mitä voidaan löytää solidaarisuutta askel askeleelta. Ja tämän jälkeen ehkä voimme sitten panna muutamia ajatuksia vielä jotka ovat mukana tässä kertomuksessa. Merci. Pierre Kiitoksia sitten ministeri Padoan. Kiitoksia. Minä vastaan eh, minulle esitettyihin kysymyksiin kolme seikkaa. No, ensinnäkin tarvitaanko rahaa rakenne, rakenne uudistusten toteuttamiseen? Emme, mutta kyllä se auttaa. Tässä eh, eh, todettiin juuri, että, että, että, tietenkin sitten ää, edust, kaikki uudistukset tuovat keskipitkän aikavälin ää, hyötyjä, koska kustannukset ovat heti tuossa etupäässä. Sitten vain uusi tällainen rahapoliittinen kiihoke kiihokkeet sitten voisivat sitten tuoda keskipitkällä ja lyhyellä aikavälillä etuja. Ja samoin myöskin sitten nämä työttömyyskorvausjärjestelyt voisivat sitten synnyttää hyvin pitkä, paljon tällaisia avoimia työsopimuksia sitten ihan varmuuden vuoksi monta muutakin se, että mitä, mihin tällaista rahoitusvalmiuksia sitten tarvita, että siinä viitattiin tällaisiin eurooppalaisiin yleisyödyllisiin hyödykkeisiin. Eh, saattaa hyvinkin olla, tämä saattaakin olla se tulevan päätöksenteon ihan etusijalla sitten maahanmuutto, maahanmuuton hoitaminen eh, tietysti edellyttää sitten yhteisen hyvän jakamista uudella tavalla, kenties sellaisen järjestelmän kautta, joka mahdollistaa sitten äh, pakolaisten äh, integroimisen yhteiskuntaan paremmin ja sitä sitten siinä ohella hankkima, sellaisten varojen hankki, hankkimisen, jonka, jonka ansiosta sitten työtilaisuuksia heidän omissa kotimaissaan voitaisiin parantaa, jotta siellä elämä siellä ei olisi niin sietämätöntä kuin se on. Näin tämä yhteinen hyvä Euroopassa voisi edes auttaa sitten kohesiota ja sitä kautta sitten kyllä tarvittaisiin tällaista kollektiivista kapasiteettia. Sitten Italian Äh, kulisseissa, kulisseissa muhiva pankkikriisi, joka vaatisi rahoitusvalmiuksia. Ei siellä mitään, mitään pankkikriisiä äh, muhi. Tässä äh, yhteydessä mainitsen samaa, mitä, mitä lehdistöllä aina sanotaan. Luvut ovat puuta heinää aikaa. Jos olisi, niin voisin oikeatkin, oikeat luvut kertoa teille näiden, eh, eh, mitä tulee järjestämättömiin eh, lainoihin. Hallitus pyrkii ensinnäkin saamaan nämä järjestelmättömien lainojen osuus, osuuden pienenemään ja olemme sitä kautta sitten niihin pyrkineet pureutumaan sitten tuolla lainsäädännön kautta Eh, eh, itse asiassa tässä on eh, rahaa voitettavissa myöskin näistä lainoista, jos niitä aletaan laajemminkin kaupitella. Sitten me haluamme myöskin yleisiä kollektiivisia instrumentteja hankkia sitten näiden niin sanottujen roskalainojen hoitamiseen, äh, kuten, kuten tiedän, siihen ei ole vielä, ole vielä mahdollisuutta sitten puuttua julkisen, julkisen rahan kautta nimenomaan valtion tukipolitiikan tiukkojen sääntöjen kautta. Eli Eli tämä, on, tämä kriisin markkinoiminen on kyllä täysin turhan aikaista. Sitten lopuksi vielä meillä on tällainen ennaltaehkäisevä järjestelmä, joka on hyvin ihan johdonmukainen valtion apusääntöjen kanssa. Eli siis tällaisen maksuval, maksuvalmiussääntöjen helpottamiseksi sitten tietyissä kriisitilanteissa. Tämä nyt selvittämiseksi, sen selvittämiseksi vain, että sen selvittämiseksi mitä näissä väärinymmärryksissä annetaan ymmärtää. Kiitoksia seuraavaksi ministeri Sakalota. Kiitoksia. Vanhoina päivinä jolla lapseni tarkoittavat 90-lukua, vaikka minä taas ajattelen äh, pahaa kuningas Juhanaa ja Robin Hudia. Meillä on sellaisia näkemyksiä solidaarisuudesta omasta edusta. Ja me, meillä on tällainen välinen rakennerahasto. Se oli pääkeino, eikä ollut, eikä ollut kyse vain solidaarisuudesta, oli kyse vain omasta edusta. Jos minun kumppani ei edisty, niin se ei ole hyväksi minullekaan. Sitten 2000-luvulla tämä kaikki muuttui neoliberaalisena ajanjaksona. Meidän ei pidä tukeutua niinkään paljon rakennerahastoihin, vaan luotetaan yksityisiin lainoihin. Rikkaista maista lähti lainaa köyhempiin maihin yksityisenä laina. Tämä loi kysyntää Saksan ja Hollannin tuotteille ja tämä järjestelmä toimi varsin hyvin hieno lähestymistä oli, mutta koko homma sitten romahti. Ja nyt sitten meillä on tällainen käänteinen prosessi menossa. Ei olekaan enää niin, että Pohjoinen on osoittanut vain solidaisuutta. Pohjoinen on myös hyötynyt. Siellä on myös alhaiset korot ja pääoma virtaa myös etelästä pohjoiseen toisinpäin, kun ortodoksi ekonomistit sanovat, pitäisikö rahojen kulkea rikkaista köyhiin maihin. Nyt se kulkee köyhistä maista rikkaisiin maihin. Joten kaikki, jotka ovat minulta kysyneet, Sigrid kysyi, Pierre kysyi, rouva Suomesta kysyi minulta, entä sitten solidaarisuus? Ainoa asia, mistä pitää päättää, onko meillä yhteinen etu asiassa, onko meillä yhteinen intressi? Pärjäämmekö hyvin yhdessä? Me vastaa tähän kysymykseen kunnolla, niin silloin keskipakovoima jatkaa jylläämistään ja mietimme, koska pitäisi alkaa keskustelu. Mutta keskustelun pitää lähteä liikkeelle siitä kysymystä, onko meillä tässä yhteinen etu kaikkia koskien. Mielestäni 2000-luvun moraali oli väärin, se epäonnistui. Meillä täytyy olla finanssipoliittista liikkumavaraa, koska kysyntä on tärkeää ja rakenteelliset uudistukset aina toimivat paremmin, kun kysyntä on korkealla tasolla, koska ihmiset ovat valmiimpia innovoimaan, hyväksymään uutta teknologiaa, kun ne eivät pelkää työpaikkojensa puolesta. ja ovat valmiimpia tarttumaan riskiin, kun ne eivät pelkää työpaikkojensa puolesta. Tämä on aivan keskeinen kysymys. Sekin on keskeistä, että saamme aikaan positiivista integraatiota, eikä vain tällaista negatiivista integraatiota. Markkinat eivät ratkaisseet kysymystä 80 vuodessa ennen kriisiä, joten me tarvitsemme myönteisen integraation tekijöitä. Pitää olla uusia innovaation välineitä. Meidän täytyy tarttua joihinkin ajatuksiin tässä mietinnössä ja voimme onnistua tässä vain, ja tämä on viimeinen kommenttini, me voimme onnistua tässä vain, jos teemme tästä yhteisen päätöksen riippuuko kaikkien yhteinen hyvä siitä, siitä, että kaikki hyötyvät. Jos päätämme, että ei, niin silloin voimme rikkoa koko homman, voimme antaa keskipakovoiman toimia, voimme palata devalvoimaan yksityisesti euroalue hajoaa. Saksalla ja Hollannilla on erittäin vahvat korkea vaihtokurssi ja sitten ollaan siinä lähtökohdassa, missä oltiin alun perinkin. Sen sijaan, että mietitään kuka maksaa mistä, miksi pitäisi olla sanellisuutta, niin kysytään ensin tämä kysymys. Onko edelleenkin niin, että meillä on yhteinen tulevaisuus niin, että kaikkien hyöty riippuu jokaisen edusta erikseen. Jos me vastaamme tähän, silloin voimme tarttua näihin ajatuksiin, muihin mietintöihin ja niiden ajatuksiin edetä tältä pohjalta yhdessä. Merci. Kiitos. Michel Sapin. Kiitoksia, olen viimeinen, mutta en ole vastuussa kyllä tästä myöhästymisestä. Yritän puhua nyt varsin nopeasti niin on todellakin hän oikeus, onko meillä yhteinen etu? Kyllä, tietenkin, koska muuten en olisi eurooppalainen, en olisi täällä, en olisi tässä kokouksessa, en olisi keskustelemassa sitä, mitä voimme tehdä talouskysymyksissä, budjetin kysymyksissä, rahapolitiikan kohdalla, jotta puolustamme yhteistä etua. Tämähän voidaan tiivistää aika yksinkertaisella tavalla, jotta löydetään, pystytään edistymään, mitä aikaisemmin kutsuttiin vauraudeksi. Ky- niin, että seuraavakin sukupolvi saisi pärjäisi hiukan paremmin kuin aikaisempi sukupolvi Tästähän tässä on kysymys. Sen pitäisi meitä innoittaa, kun otetaan huomioon nämä moninaiset kysymykset ja myös ristiriidat. Sehän tässä aina käy, kun niin monet esittävät kysymyksiä. Haluaisin sanoa kuitenkin muutaman asian kun, kun pyritään äh, budjettikapasiteetin äh, li, liittyykseen rahapolitiikkaan. Rahapolitiikka on ollut hyvä, hyvää mielestäni ja Mastin sopimuksen aikana olen nähnyt, miten tämä kaikkia kehittyy, mutta rahapolitiikka yksin ei kuitenkaan pysty ratkaisemaan kaikkia ongelmia. Sitten toinen kysymys, onko finanssipolitiikka tai rahoituskapasiteetti ristiriidassa rakenteellisten uudistusten kanssa? No ei. Rakenteelliset uudistukset ovat ehdottomasti välttämättömiä kun ajatellaan jokaisen maan etua, eikä sitä korvata mitenkään yhteisellä finanssipolitiikalla. Pyytäisin teitä tulemaan Ranskaan katsomaan, että jos nämä uudistukset ovat vaikeita, niin kuin kaikissa muissakin maissa, niin ne kuitenkin suoritetaan vastustuksesta huolimatta. Sitten kolmas asia, vapauttaako tämä meidät sitten siitä, että ei tarvitse toteuttaa lähentymistä esimerkiksi verotuksen alueella tai sosiaalipolitiikassa? Ei, ei tästä me me, tästä emme pääse mihinkään. Tarvitaan tässä, näissäkin kysymyksissä lähentymistä, eikä sama olla pelkästään rakennepolitiikkaa, vaan tarvitaan myös muita politiikkoja. Vapauttaako tämä meidät sitten siitä, että pitäisi syventää tätä olennaisen tärkeää parivaljakkoa, solidaarisuus ja vastuu? Ei voida puhua solidaarisuusta maidemme kesken, jos jokainen näistä maista erikseen noudattaa sääntöjämme, mutta eivät kanna kuitenkaan kunnolla vastuuta. Ne kulkevat aina siis käsikädessä, mutta jos vastuuta on, niin silloin tarvitaan myös solidaarisuutta. Joten budjettikapasiteetti, rahoituskapasiteetti täydentää tätä kaikkea ja mielestäni tämä tuntuu nyt välttämättömältä elementiltä, jotta onnistutaan tässä yhdessä hankkeessamme. Kiitoksia, herra ministeri. Tässä vaiheessa rouva esittelijä, minuutti teille. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän teitä herrat ministerit. Tiedän, minne naiset jäivät. Ehkä heitä joskus tulee myös etsimään ratkaisuja jostakin. Raimer Böken kanssa. Tulen kertomaan heille tarkasti tämän keskustelun sisällön, koska hän pahoittelee kovasti, että ei pääse tänään paikalle. Muutama sana. Ei ole kyse siitä, että Euroopan parlamentti haluaa nyt laatia oma mietinnön budjettikapasiteetista euroalueella. Jos me tämän kysymyksen otamme tänään esille, se ei johdu pelkästään siitä, että akateeminen maailma siitä lähtien, kun on puhuttu euroalueen on puhuttu talous- ja rahaliitosta, niin he puhuvat siitä, että tarvitaan euroalueelle talousarvio. Se löytyy Wiener-raportista, McDougall-raportista, Delors ja IMFn tämän päivän raportissa, joka tänään on julkaistu. Ei tämä ole mikään EU-parlamentin eh, e eh, keksintö ja kriisi on kyllä osoittanut luonnollisessa koossa, että meiltä todellakin puuttuu tällaisia sopeutusvälineitä. Silloin kun olivat nämä rakennerahastot, silloin ei ollut euroa. Lukekaa Delors-raporttia. Siellä todetaan, että sitten kun siirrytään euroon, niin pitää sopeuttaa näitä rakennerahastoja, jotta ne sopivat yhteiseen valuuttan kanssa yhteen mutta me emme kaikki tietenkään kuulu euroalueeseen ja sitten on kehitetty tällaista e- epämääräisyyttä, joka ei ole kovinkaan luova. On budjetti euroa, EUlle, mutta ei euroalueelle. Sitten rakennerahastot pelaavat näiden kahden välillä jotenkin. Tällä hetkellä talous- ja rahaliitto on vaarassa. Ja minä olen hiukan nyt hämmästynyt, pyydän anteeksi, erityisesti Eros Sikunat sanoi tämän, pitää soveltaa öö, öö, talouspolitiikan ohjauslainsäädäntöä ja budjettikuripakettia. Luitte säännöistä, niitä ei sovelleta, ei ole luottamusta, joten tarvitaan enemmän sääntöjä, vielä tiukempia ja sitten voidaan palauttaa luottamus. Näin on jankutettu. Tämän perässä on juostu vakaussopimuksen keksinnän ja laatimisen jälkeen. Ja tietysti jossain kohtaa pitää sitten tarkastella, että eihän tämä nyt oikein tunnu vaan toimivan. Ja jos se ei toimi hyvin, niin jossain kohtaa sitten pitää muuttaa sääntöjen logiikkaa. Ja tämän takia me ehdotamme tässä mietinnössä, tämä on yksi ehdotus, joka minusta on hyödyllinen, hedelmällinen ja toivon, että voisitte äh, jatkaa siitä ja mennä pidemmälle kuin viiden puheenjohtajan raportissa mentiin, koska se laitettiin ennen kansanäänestystä Tästä mutta pitäisi miettiä tätä ajatusta y- lähentymissäännöistä. Puheenjohtaja Artyi otti sen esille. Te pyydätte tässä minua <laughs> lopettelemaan ja teenkin, niin sanon vain sen vielä, että kun ajatellaan tätä lähentymiskriteeristöä tai sääntöjä, mikä tässä on ideana? Se, että löydät jälleen kerran euroalueella päästäisiin lähentymään toisemme. Ja ainoa vaihe, jossa todellakin maat ovat lähentyneet, oli ennen kuin siirryttiin euroalu, euroon. Silloin oli päättäväisyyttä kansallisella tasolla täyttää Maastin kriteerit. Kiitos. Kiitoksia äh, esittelijä. Kiitän teitä kaikkia, kiitän teitä, ministerit. On selvää, että on tällainen euroalueen oma identiteetti, koska silloin, kun piti pistää kädet, äh, käsi taskuun ja rakentaa, saada aikaan tämä eurooppalainen rahoitusturvallisuusväline, niin silloin kyllä nähtiin, että solidaarisuudella oli merkitystä. Me olemme arvostaneet teidän selvänäköisyyttänne, mutta me täällä parlamentissa olemme sitä mieltä, että on kiire jo keskustella siitä, minkä pitäisi olla euroalue sen hallintojärjestelmä ja sen budjetti. Tämä kokous oli varsin lupava. Kiitän teitä kaikkia, arvoisat ministerit. Haluaisin vielä täsmentää, että huomenna aamulla nyt pitää takakurataan kuumaan meillä. Me kokoustamme samasta aiheesta 11.30 kello yhteen saakka Jan 4 q Siellä tarkastelemme mietintöluonnoksen tehty, tehtyjä tarkistuksia ja yritämme luonnostella ensimmäisiä kompromisseja.